The appointment was 3 p.m. Tapaaminen oli kolmelta, joten nyt olemme antaneet jo 10 minuuttia yli aikaa, eli aloitetaan. Lähdetään liikkeelle kohdasta yhdeksän. Päivän esityslistalla kuulemme keskustelun Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta. Ja kuulemme komission ja COSin eli sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean puheenvuoron. Ja sitten meillä on esittelijänä kollega Rita Borsellino. Muistatte varmaankin, että viimeisimmässä parlamentin välissä konferenssi, joka pidettiin 5. päivä lokakuuta, unionin demokraattisesta vastuullisuudesta ja sisäisen turvallisuuden strategiasta. Ja komissio on nyt ensimmäisen raporttinsa asiasta laatinut ja Kosin puheenjohtaja on toimittanut ensimmäisen informaatiopaketin asiasta. Olemme saaneet komission raportin nyt ja pyydämme neuvostoa toimittamaan lisätietoja sisäisen turvallisuuden komiteasta. Tämä on oma aloitemietintömme perusta, jonka on laatinut Rita Borsellino, tai jonka esittelijänä toimii, ja se täydentää Rouva Alfaanon työtä järjestäytyneistä rikollisuudesta, Intveltin työtä terrorismin vastaisen taistelun arvioinnista. Annamme ensimmäiseksi puheenvuoron Miroslav Komanikille, jonka toivotamme tervetulleeksi. Hän on Apul Kosin varapuheenjohtaja, eli sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean puheenjohtaja Nunes Talmer on komission puolesta paikalla ja hän päivittää meille tiedot tästä aiheesta komission puolesta. Ensimmäisenä Eetterin menee Miroslav Komanek, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia hyvin paljon herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Kosin puheenjohtajan Adol Lybatskin puolesta. Hän ei valitettavasti pääse tähän kokoukseen tänään, koska hänellä on kiireellisiä velvollisuuksia, jotka vaativat hänen läsnäoloaan Puolassa. Hänen puolestaan minulla on kunnia teille kertoa nykyisestä toimeenpanon tilanteesta, mitä tulee Euroopan organisoidun vakavan rikollisuuden vastaiseen työhön. Pysyvä komitea sisäisen turvallisuuden alalla, joka tunnetaan KOSINA ranskalaisen lyhenteen mukaan, on perustettu, jotta se voisi helpottaa, vahventaa ja järjestää sisäistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja vastuullisten tahojen välillä, mitä tulee sisäisen turvallisuuteen. Tämän pysyvän komitean tehtävänä on varmistaa tehokas yhteistyö ja koordinointi alueilla, joita poliisi- ja tulliviranomaiset hallinnoivat, ja myöskin ulkorajojen valvontaviranomaisten välillä. Pysyvä komitea tulee vastaamaan tehokkuudesta, mitä tulee yhteistyöhön. Se tunnustaa erilaisia puutteita ja tekee suosituksia toimiksi, joilla nämä puutteet voitaisiin korvata. Pysyvä komitea, tätä täytyy korostaa, ei sekaannu operaatioiden toteuttamiseen tai lainsäädännöllisten toimien valmisteluun pysyvä komitea myöskin pyrkii varmistamaan yhteneväisyyden Eurojustin, Europolin, Euroopan ulkorajaviraston Frontexin ja muiden kyseisen tulevien elinten välillä. Nämä tahot tulevat kosin kokouksiin seuraajajäseninä mukaan organisoidun ja järjestäydyn rikollisuuden vastainen työ oli marraskuussa 2010 neuvoston johtopäätösten aiheena pyrittiin löytämään mahdollisimman hyvät tavat toimia, että yhteistyö eri jäsenmaiden vastuullisten viranomaisten välillä sekä Euroopan unionin elintenevirastojen välillä ja kolmansien maiden organisaatioiden ja edustajien välillä olisi mahdollisimman tehokasta. Euroopan unionin politiikka muodostuu neljästä tahosta. Ensimmäinen on politiikan kehittäminen Euroopan vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen arvioinnin oktan mukaan. Toinen puoli koskettaa päätöksentekoa, jos neuvoston puitteissa sekä alueellisen että yleiseurooppalaisen tason suhteen. Monivuotisia strategisia järjestelmiä täytyy luoda, jotta voisimme saada aikaan monitahoisen, yhtenäisen ja kaiken kattavan, ennaltaehkäisevän toiminnan, joka pyrkii ja pystyy tehokkaasti taistelemaan tällaista rikollisuutta vastaan. Kolmas osa on toimeenpano ja seuranta, mitä tulee vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Niitä pannaan toimeen monivuotisen strategisen suunnitelman puitteissa. COSPOL-verkoston puitteissa. Se on monitahoinen foorumi, jossa erilaisia prioritisoituja uhkia käsitellään. Sitten neljäs osa Euroopan unionin politiikasta on tarkka arviointi jokaisen syklin lopussa. Sen tarkoitus on seuraavan politiikan kauden ajalle antaa neuvoja. YOS-neuvosto myöskin arvioi, että vuosiksi 2011-2013 luotaisiin politiikan kausi, jonka tarkoitus oli keskittyä tällaisen rikollisuuden torjunnan tehokkuuteen. Kokonainen neljävuotinen Kausi tullaan toimeenpanemaan vuosina 2013-2017 perustuen Euroopan unionin vakavan ja organisoidun rikollisuuden arvioinnin pohjalle. Tämä arviointi tehdään vuosina 2011-2013 ja YOS-neuvosto erilaisten asiantuntijadokumenttien ja komission laatimien asiantuntijalausuntojen sekä OKTA 2011 tekstin pohjalta on tehnyt yhteenvetoja, mitä tulee prioriteetteihin ja monivuotisiin strategisiin järjestelmiin ja toiminnallisiin suunnitelmiin, joiden tarkoitus on koordinoida näiden suunnitelmien toimeenpanoa näiden haasteiden tärkeys tunnistetaan sisäisen turvallisuuden strategiassa ja politiikan kausi oli alun perin kuitenkin tästä huolimatta keskitetty vain vakavaan ja organisoituun rikollisuuteen. Vuonna 2011 YYS-neuvosto loi prioriteetit vuosiksi 2011 2013, mitä tulee vakavaan rikollisuuteen. Meillä on kahdeksan prioriteettia. Ensimmäinen on heikentää riko- järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintamahdollisuuksia, jotka ovat Länsi- ja Pohjois-Afrikasta tuoneet heroinia ja kokainia Euroopan unionin alueelle. Toinen prioriteetti on keskittyä Länsi-Balkanin rooliin, mitä tulee laittoman salakuljetuksen keskuksena toimimiseen tuolla erilaiset järjestäytyneet rikollisryhmät ovat äh, toimineet myöskin albanian kieliset rikollisryhmät. Sitten kolmas prioriteetti heikentää järjestäytyneen rikollisryhmien mahdollisuuksia toimia niin, että ne voivat tuoda laittomasti ihmisiä maahan, erityisesti eteläisen, kaakkois- ja, ja itärajojen kautta. Tässä täytyy erityisesti Välimeren kriisin alueella ottaa huomioon Turkin rajat, jotka ovat lähellä Pohjois-Afrikkaa. Seuraava prioriteetti on vähentää tuontia ja jakelua Euroopan unionissa, mitä tulee synteettisiin huumeisiin, erityisesti psykoaktiivisiin huumeaineisiin. Toinen prioriteetti on vähentää salakuljetusta Euroopan unionissa, erityisesti konttien käyttämistä laittomien tuotteiden maahantuomiseen, esimerkiksi kokainin, heroinin, kannabiksen, erilaisten väärennettyjen tavaroiden ja tupakan salakuljettamiseen. Seuraava prioriteetti on ihmissalakuljetuksen vastainen taistelu, ihmisten laittoman maahantuonnin ja salakuljetuksen vastainen taistelu, jonka tarkoitus on taistella tällaisia rikollisjärjestöjä vastaan, erityisesti etelässä, kaakkois- ja itäraja-alueella. Seuraava prioriteetti on vähentää liikkuvien järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintamahdollisuuksia. Ja sitten viimeinen prioriteetti, kahdeksas prioriteetti on vast- taistella kyberrikollisuutta ja internetissä tapahtuvaa rikollisuutta vastaan silloin, kun sitä harjoittavat järjestäneet rikollisryhmät. KUSI on saanut vastuukseen koordinoida tukea seurata ja arvioida näiden strategisten päämäärien toimeenpanoa ja vuosittaisia toimintasuunnitelmia, mitä tulee jokaisen näihin prioriteetteihin. Sen pitää myöskin varmistaa yhtenäväisyys toimintasuunnitelmien toimeenpanon osalla, mitä tulee sisäisen turvallisuuteen Euroopan unionin alueella, ja mitä tulee tehokkaaseen yhteistyöhön eri kansallisten viranomaisten ja Euroopan unionin virastojen välillä. COSI on myöskin saanut YOS-neuvostolta vastuukseen varmistaa, että sisäisen turvallisuuden strategiaa toimeenpanaan oikein, mitä tulee vakavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja tämä on yhä päämäärä, jonka COSI on pyrkinyt vahvistamaan näissä vuosittaisissa toimintasuunnitelmissaan. Äh, heinäkuusta lokakuuhun vuonna 2011 Eurooppa-neuvosto ja Europol järjestivät työryhmiä koskien näitä kahdeksaa prioriteettia, ja niihin osallistuivat erilaisten Euroopan unionin virastojen edustajat ja kansallisten viranomaisten edustajat. Tarkoituksena oli luoda strategisia päämääriä jokaisen näiden prioriteetin suhteen. YOS-neuvoston johtopäätöksissä, mitä tulee tämän politiikan kauden toimeenpanoon, kahden vuoden politiikan kaudella luotaisiin strategisia päämääriä monivuotisen strategisen suunnitelman puitteissa. Nämä suunnitelmat koskettavat nelivuotista politiikan kautta. Tämän jälkeen nämä strategiset päämäärät toimitettiin Kosille, joka sai ne 8. syyskuuta työn alle. Lokakuussa Europol järjesti työryhmiä, joiden tarkoitus oli keskittyä vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin, mitä tulee näihin kahdeksaan prioriteettiin. Ne perustuvat strategisiin päämääriin, joita oli Kosissa aikaisemmin omaksuttu. Työ näiden vuosittaisten toimintasuunnitelmien suhteen on saatu hiljattain päätökseen ja ne tullaan kosissa hyväksymään joulukuussa. Vuosittaisten toimintasuunnitelmien hyväksymisen jälkeen ne aletaan toimeenpanna vuoden 2012 alussa. Tuosi luonnollisesti tulee seuraamaan edistystä jokaisen toimintasuunnitelman suhteen joka kuudes kuukausi. Euroopan monitieteinen foorumi rikollisvastaisessa taistelussa on jotakin, mitä puheenjohtajuus ehdotti, jotta voisimme toimeenpanna ja seurata operatiivisten suunnitelmien kulkua. Ja tällä hetkellä tämän foorumin toteuttamistyö on vielä auki. Operatiiviset toimet, joita on politiikan kauden puitteissa tehty tulevat myöskin liittymään Euroopan turvallisuuden ulkoiseen tahoon. Yhteisen asiakirjan perusteella, joka laitettiin vapauden, turvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisesta. Kosi on alkoittanut vuoropuhelun, jossa se pyrkii tunnistamaan alueita, joissa se voisi toimia läheisemmin yhteistyössä eri toimielinten kanssa. Tämä vuoropuhelu jatkuu yhä. Kosi teki myöskin aloitteen, mitä tulee hallinnollisiin toimiin, kun pyritään taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tämä perustui ja oli linjalla YOS-neuvoston lausunnon kanssa, jonka se antoi liikkuvasta järjestäytyneestä rikollisuudesta viime vuoden joulukuussa. Tarkoituksena on tuoda yhteen toimivaltaiset viranomaiset järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja myöskin toteuttaa muita toimia, joita Euroopan äh, unionin politiikan kaudelle oli määritelty, jotka vastaavat sitä vastaavia prioriteetteja. Nämä ohjelmat ovat ainutlaatuinen työkalu. Ne ovat ensimmäinen laatuaan, kun pyritään muuttamaan poliittiset prioriteetit konkreettisiksi operatiivisiksi suunnitelmiksi. Ja tätä varten ollaan nyt luotu selkeä metodologia, jotta voitaisiin luoda, toimeenpanna ja arvioida toimia, mitä tulee vakavaan järjestäytyneeseen kansainväliseen rikollisuuteen. Meillä on yhtenäinen järjestetty monitahoinen lähestymistapa, joka pyrkii luomaan tietoisuutta ja koordinoimaan toimintaa. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä hyvin paljon teidän huomiostanne ja olen käytettävissäni, jos teillä on kysymyksiä. Kiitoksia. Half of the cozy. Now we hear word. Kiitoksia paljon Kumanekille ja sitten komission edustaja senior Nunes Dalmeira. Olkaa hyvä. Um, dear members of the European Parliament. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulla on kunnia tulla kutsutuksi esittelemään komission ensimmäisen vuosikertomuksen strategian toimeenpanosta – Sehän julkaistiin viime perjantaina. Vuosi sitten, kun te tiedätte, komissio hyväksyi selonteon tai tiedonannon sisäisen turvallisuuden strategiasta, joka edustaa yhteistä toimintaohjelmaa EUlle ja jäsenvaltioille, jolla voidaan kohdata pääturvallisuushaasteet vuosille 2010-2014. Ja tätä tarkoista varten tiedonanto yksilöi viisi prioriteettiosa-aluetta, joissa EU voi tuoda lisäarvoa ja ehdottaa konkreettisia toimia. Vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, terrorismi, kyberrikollisuus, ulkorajojen hallinnan vahvistaminen ja sitten sopimuksen pohjalla luonnon katastrofien, ihmistä kestävien katastrofien torjunta. Tällä pyritään luomaan turvallista Eurooppaa, kuten Tukholman ohjelmassa todetaan. Uudet luvut osoittavat eurobarometrista, että 80 eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että nämä viisi vain haastetta ovat kaikki tärkeitä sisäiselle turvallisuuden EU-ssa. Monet eurooppalaiset uskovat myös, että että näiden äh, haasteiden aiheuttamat uhat kasvavat seuraavan kolmen vuoden aikana. Ja jotta tätä skenaariota voitaisiin välttää, niin jäsenvaltiot, EUn toimielimet ja virastot tekevät kovasti yhteistyötä päivittäin, jotta strategia voidaan toimeenpanna ja toteuttaa. Vuosi tiedonnon hyväksymisen jälkeen. Nyt on aika arvioida sitä, mitä EU on saavuttanut ja katsoa asioiden tilaa kunkin viiden prioriteetin osalta. Mitä olemme saavuttaneet 2011 vuonna? 2011 on ollut lupaava alku strategian toteuttamiselle. Kuitenkin uhat, joita otimme esille marraskuussa 2010, eivät ole menettäneet merkitystään. Käsittelen kuitenkin viittä prioriteettia erikseen ja näin muodon voimme raportoida seuraavasta edistyksestä. Järjestäytynyt rikollisuuden torjunta ensinnäkin. Huomattavaa menestystä on, edistystä on saavutettu 2011 vuoden aikana strategian toimeenpanossa, erityisesti kun ajatellaan komission ehdotusta EU-lainsäädännöksi matkustajaliikennerekisteristä koskien matkustajia, jotka lähtevät tai tulevat EU-alueelle, ja pake, korruption torjuntapaketista. Jatkoedistystä tämä täytyy kuitenkin saada aikaan lainkäyttöviranomaisessa yhteistoiminnassa, jotta voidaan kehittää hallinnollista lähestymistapaa vakavarikollisuuden torjunnassa. Terrorismi ja radikalisoituminen pääsaavutukset ovat muun muassa se, että on perustettu radikalisoitumistietoisuusverkosto ja että komissio hyväksyi tiedonannon terrorismin rahoituksen jäljitysjärjestelmästä. Mitä tulee sitten hallintotoimiin terroristien varojen jäädyttämisestä ja maakuljetusten turvallisuuden parantamisesta, raportti painottaa, että tarvitaan lisäponnistuksia. Toimet, joilla pyritään torjumaan kyberkirjallisuutta, se kehittyy hyvin. Edistystä on saavutettu sitä kohti, että eurooppalainen kyberrikollisuuskeskus voitaisiin perustaa ja Niin, sori vaan, olen vähän vilostunut. Kuitenkin komissio pyytää tai vaatii jäsenvaltioita nopeisiin toimiin, että Budapestin yläpysopimus voitaisiin ratifioida, joka tarjoaa perustan kansainväliselle yhteistyölle tällä osa-alueella. Rajahallinta-alueella rajavalvontajärjestelmän perustaminen Eurooppaan on vireillä. Kuitenkin virastojen välinen yhteistyö kansainvälisellä täytyy parantaa kriisin ja luonnontuhojen hallintajärjestelmä. Siinäkin on päästy eteenpäin. Work was undertaken in... 2011 tehtiin työtä esimerkiksi riskienarvioinnissa. Kuitenkin raportti painottaa sitä, että tarvitaan lisätoimia kriisinhallinta-alueella. Raportti painottaa myös edistystä, joka on saavutettu siinä, että tuodaan lähemmäksi ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus EUn turvallisuudessa. Monet aloitteet yhteistyön tukemiseksi ja koordinoinnin tukemiseksi ovat kehitellyt. Tähän kuuluu käytännöllistä yhteistyötä terrorismin osalta, rajat ylittävän rikollisuuden osalta ja sitten maahanmuuttosaalista Afrikan sarvesta. Sitä on pyritty samaan hallintaan yhteinen paperi, joka koskee sitä, että parannetaan siteitä yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan välillä ja toisaalta sisä- ja oikeusasioiden toimijoiden välillä. Tähän kuuluu mahdollinen yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikan poliisimissioiden Europolin välillä. Mitä nyt sitten täytyisi tehdä, hyvät kuulijat? 2011 on vuosi, jolloin on ollut kehitystä viidellä mainitsemalla alueella. Erityisiä huolenaiheena on alueella, jotka liittyvät internetin tekniikan nopeaan kehittymiseen, talouskriisin mahdolliset seuraukset ja ulkoisen turvallisuus ulkoisen turvallisuuden ulottuvuuden vaikutukset. Tässä EUn täytyy omaksua tulevaisuuden katsova näkökulma, kun strategia hyväksytään. Tässä mielessä raporttimme painottaa jotakin asioita, joita täytyy edelleen harkita ja hahmottelee tietä eteenpäin vuodelle 2012 esittäen eh, ehdottaen toimia jäsenvaltioille ja EUlle. Jatkoa kehitystä tarvitaan tulevina vuosina erityisesti vakavan ja organisoituneen rikollisuuden torjunnassa, kuten myös kyberrikollisuuteen liittyvien uhkien torjunnasta, joista kerron vähän lisää. Rikollisuuden torjunta Siinä pitäisi olla tietoinen siitä, että uutta rikollisuutta on ilmestymässä. Kasvamassa määrin näemme hyvin liikkuvia joustavia ryhmiä, jotka toimivat monilla lainkäyttöalueilla. Heitä auttavat erityisesti se, että internetin käyttö on niin laajentunut ja se voi olla myös, siihen voi liittyä laitonta käyttöä. Rikollisjärjestöt ovat juurtuneet yhä syvemmälle terroristijärjestöt myöskin rahoituksen vuoksi turvautuvat yhä useampanlaiseen rikollisuuteen. Yksi pääelementeistä, joilla voidaan vastata haasteisiin rikollisuuden torjunnasta, on rajat ylittävä yhteistyö ja tietojen vaihto kansallisten viranomaisten välillä. Kuitenkin EU-lainsäädäntö, erityisesti Ruotsin aloite ja Prumin päätökset, eivät ole vielä täysin toteutettu jäsenvaltioissa. Pahoittelemme myös sitä, että eri välineet eh, lainkäyttöviranomaisten yhteistyöllä ne pitää vielä ratifioida tai toimeenpanna eh, joissakin jäsenvaltioissa Euroopassa. Täytyy pyrkiä koordinoituun toimintaan syyttäjienkin välillä. Lopuksi haluaisin painottaa sitä, mitä täytyy tehdä, jotta voidaan jäljittää ja takavirikoida rikollisten varat tehokkaammin takavarikoitujen ja jäädytettyjen varojen määrä on edelleen EUlla, EUn alueella suhteellisen pieni. Tarvitaan voimakkaammat säännöt, jotta voidaan torjua rahanpesua ja keskittyä niihin toimiin, joilla rikolliset pyrkivät soluttautumaan eh, lailliseen talouteen. Mitä teemme jatkossa, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata? Ehdotamme pakettia rakennusten omaisuuden eh, takavarikosta ja takaisin saamisesta Europol, Eurojust ja Siipol, niitä vahvistetaan, johon kuuluu myös koulutussuunnitelmia, jotta niiden toimintaa voidaan tehostaa. Rahoitusstrategia, tutkimus, rahoitus, tutkimusstrategiaa kehitämme, äh, rahanpesutorjuntaa, terrorismin torjuntaa parannetaan, Pruun päätösten ja Ruotsin aloitteen pohjalta kehitämme eurooppalaista tietojenvaihtomallia. On countering the growing... Kyberuhkien torjuminen. Kyberuhka, jonka kohtaamme kasvaa. EU on avainkohde tällaisille rikollisille, erityisesti koska meillä on kehittynyt internetinfrastruktuuri ja internet on, talous on yhä enemmän internetperustainen. Ja kun tekniikkamme on näin sofistikoitunutta, niin kyberrikollisuus kehittyy siinä yhteydessä. Uudet tekniset trendit, kuten äh, pilvipalvelut ja mobiililaitteet, antavat pohjaa uusille uhille, joita lainkäyttöviranomaiset joutuvat kohtaamaan. Laajalle levinnyt internettekniikan käyttö EU:ssa on myöskin saanut aikaan laajan, laajentumisen äh, uh, Siis laajentunut uhkia teollisen tekijänoikeuksille ja lasten hyväksikäyttöön riittyville rikoksille. Nämä eivät tunne rajoja. Jäsenvaltioiden täytyy tuoda yhteen toimensa EU-tasolla, jotta voidaan vastata yhteisesti. Ensimmäinen vuosikertomuksemme hahmottelee myös, mitä täytyy tehdä näillä alueilla vuoden 2012 aikana kattavan kyberaluestrategian äh, saaminen aikaan on tärkeää kyberrikollisuuskeskus voitaisiin saada aikaan vuonna 2013 läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa, ja jossa rakennetaan sen työn varaan, jota EUn ja Yhdysvaltain kyberturvallisuuden rikollisen työryhmässä on tehty. Puolalaiset kollegat ovat painottaneet EU-politiikkasykliä, josta uskomme, johon uskomme koko, koko sydämestämme ja olemme antaneet siihen oman panoksensa täysin tavoitteiden toteuttaminen, jotka on yksilöity EUn sisäisessä strategiassa, ovat olennaisia tulevina vuosina, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, mutta tämä ei riitä. Tämä, tämä täytyy muuttua konkreettisiksi suunnitelmaksi ja toimiksi, ja tässä mielessä komissio pitää tätä metodologiaa tervetulleena harmonisoidusta politiikkasyklistä EUssa, joka harmonisoi poliittisia tavoitteita ja uhkien arviointia operationaalisiksi toimintasuunnitelmiksi kansainvälisen vakavan rikollisuuden, rajanhallinnan, kyberrikollisuuden aloille ja täysin tuemme äh, neuvoston joht- päätelmiä kesäkuulta 2011, jossa vahvennetaan, jossa hahmotellaan strategiaa rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle vuosille 2011-2012. Politiikkasykli ja muut toimet näiden avulla neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet koherenttiin lähestymistapaan ja priorisointiin tällä alueella – Kosin varapuheenjohtaja on antanut teille päivitettyä tietoa, joka koskee tätä operationaalista näkökulmaa implementoinnissa ja tässä Kosilla on liikkeelle panevana voimana avainrooli. Hyvät parlamentin jäsenet, parlamentilla on nyt ratkaiseva osa. Sen vuoksi teille täytyy antaa tarvittavat tiedot Toivon, että tämä vuosikertomus sisäisestä turvallisuudesta luo mahdollisuuden keskustella yhdessä säännöllisesti. Tuemme täysin parlamentin aloitetta käsitellä EUn sisäisen, strate- sisäisen turvallisuuden strategiaa tässä mietinnössä. Ja pidämme hyvänä, että Porcelini ottaa huomioon tämän vuosikertomuksen äh, löydökset omassa oma mietinnössään. Kuten sanoin, 2011 on ollut lupava alku mutta kolme vuotta on vielä aikaa 2010 asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa ja paljon on työtä vielä jäljellä. EUn täytyy olla valmis vastaavaan äh, kehittyviin turvallisuuhkiin. Sen vuoksi strategian pitäisi edelleen äh, asettaa toimintaohjelma EUn toimille, joille pyritään sisäistä turvallisuutta parantamaan. Kiitoksia kaikille huomiostanne ja tulkihenkittää välillä. Odotan rakentavaa keskustelua teidän kanssanne. Rita Borsellino. Kiitoksia ja sitten annetaan puheenvuoro ensimmäiseksi esittelijä Borsellinolle ja hänen jälkeensä sitten muut jäsenet. Kiitoksia puheenjohtajat. Ensinnäkin haluaisin kiittää neuvoston varapuheenjohtajaa ja komissiota näistä esityksistä, jotka olivat kovin mielenkiintoisia. Tervehdin komission työtä, joka raportissaan on pyrkinyt tarkentamaan sekä komission että jäsenvaltioiden lähestymistapaa jota olisi seurattava vuonna 2012. Kuten olen aikaisemminkin monta kertaa sanonut, ei voida suorittaa kattavaa analyysiä unionin turvallisuudesta ilman, että otetaan huomioon, kuinka kiinteä yhteys ulkoisella turvallisuudella tähän on. Tämä on sellainen kysymys, jota meidän pitäisi työstää enemmän mielestäni ulkoasianvaliokunnan kanssa. Tällä hetkellä haluaisin mainita joitakin aspekteja, jotka ovat oma-aloite mietintöni pohjalla, jonka esittelen tammikuussa, mutta haluaisin nyt jo tässä kuussa keskustella siitä varjoesittelijöiden kanssa. Ensimmäinen aspekti koskee, jota voidaan kutsua Harmony Policy Cycliksi, joka on aika vaikea kääntää operatiivisiksi toimiksi. Joka tapauksessa kyseessä on kolmesta viiteen tavoitetta. Ensinnäkin siis vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, ulkorajojen hallinta ja kyberrikollisuus ovat ne tärkeimmät. Minun mielestäni tämä Harmony Policy Cycle on täydentävä työkalu samoin kuin sisäisen turvallisuuden strategia. Ja niihin on kiinnitettävä erityistä huomioon. Minä katson, että itse asiassa Euroopan parlamentin rooli, joka on demokratian valvoja sekä etukäteen että jälkikäteen sen, kun strategia on laadittu, on aivan keskeisessä asemassa. Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeästä toimenpiteestä on kysymys, niin seuraava poliittinen sykli, joka käynnistiin vuonna 2013, ei voida toteuttaa ilman, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat työssä mukana. Minun mielestäni Euroopan parlamentin rooliin liittyvä ongelma ja kansallisiin parlamentteihin liittyvä ongelma on todellinen ja se täytyy ottaa vakavasti huomioon. Myöskin äh, rahastojen järjestelyn yhteydessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Toinen aspekti, johon haluaisin kiinnittää tässä huomiota, on poliisi- ja oikeusyhteistyö ja erityisesti tuomariyhteistyö ja poliisiyhteistyö ovat merkittävässä asemassa sisäisessä turvallisuusstrategiassa, ja tähän kiinnitän paljon huomiota mietinnössäni. Sisäisen turvallisuuden strategia on sellainen, että muistan, että täällä valiokunnassa, että siinä ei voida jättää turvallisuuden ulkoista ulottuvuutta huomiotta libe valiokunta ja AFET-valiokunta yhteisesti pohtivat tätä asiaa. Ja sallinette, että huomautan kerran vielä, että tämänhetkinen tietojen vaihto toimielinten välillä on minun mielestäni riittämätöntä ja samalta näyttää, kun tarkastellaan komis- äh, live-valiokunnan mietintöä, joka koskee eurooppalaisen politiikan vaikutuksia esimerkiksi nyt terrorismin vastaisessa taistelussa ja muutamilla muilla rikollisuuden aloilla. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä katson, että oikeudellisen yhteistyön lisäksi perusoikeudet on sisällytettävä olennaisena osana sisäisen turvallisuuden strategian, strategian koska unioni perustuu perusoikeuskirjaan, jonka määräykset ovat sitovia tässä puhumme vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueista ja nämä kolme ulottuvuutta ovat aivan ehdottomalla tavalla toisiaan täydentäviä, olennaisia ja luovuttamattomia, kuten Oslossa Utojan saarella tapahtumat osoittivat ihmisten perusoikeudet ja syrjimättömyyden periaate ovat aivan keskeisessä asemassa turvallisuuden alalla. Ilman muuta on pyst- jatkettava yhteistyötä tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla eri toimijoiden välillä. Kiitän vielä kerran komissiota ja neuvoston edustajia. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Rova Ludford. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Tämä on hyvin mielenkiintoinen mietintö mielestäni. On ehkä hiukan harmillista, kun ajatellaan, että Euroopan unioni on tehnyt oikeus- ja turvallisuusasioiden parissa 20 vuotta töitä ja meillä on vielä valtavia haasteita, mitä tulee vakavaan rikollisuuteen ja mitä tulee uusien alueiden kehittämiseen, esimerkiksi kyberrikollisuuden vastaiseen työhön. Mutta varmastikin mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sen haasteen kokoon Euroopassa. Tärkeää olisi tämän haasteen suuruutta korostaa. Tässä tekstissä on mielestäni paljon aloitteita, jotka ovat erittäin hyviä. Mielestäni olisi hyvä, jos jäsenmaat ottaisivat vakavasti ne sitoumukset, joita ne ovat jo tehneet kahdeksan jäsenmaata ei vielä ole kyberrikollisuussopimusta ratifioinut. Tämä on aika yllättävää, kun ajatellaan, kuinka paljon huomiota Euroopan unioni antaa kyberrikollisuudelle. Välillä tuntuu, että jo tehtyjä sitoumuksia pitäisi saada jäsenmaat kunnolla kunnioittamaan ennen kuin alamme luoda lisää lainsäädäntöä ja lisäaloitteita. Selvästikin, jos on jonkinlainen selkeä puute, se täytyy täyttää, mutta välillä mietin, olisiko parempi vain pysähtyä ja toimeenpanna se, mitä on jo sovittu. Nyt jo muutamia vuosia on kulunut Prymin päätöksestä ja emme ole vielä aivan varmoja siitä, missä olemme sen toimeenpanon suhteen. Välillä minusta tuntuu, että tässä valiokunnassa me kommentoimme, ilmaisemme huolia esimerkiksi PNR-tietoihin, matkustajatietoihin liittyen. Ja muiden tietojen keräämiseen, esimerkiksi internetin ja matkustajatietojen ja sähköpostitietojen keräämiseen liittyen. Ja siltikin me teemme aika vähän edistystä, mitä tulee sellaisten varojen jäädyttämiseen ja takavarikointiin, jotka ovat järjestäytyneiden rikollisten varoja. Eli koska me sitten ponnistelumme keskitämme näihin oikeisiin asioihin, olen hiukan myöskin lannistunut, kun sanotaan sinulla yhdeksän, että tärkeää edistystä on tapahtunut järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun suhteen, erityisesti mitä tulee Euroopan unionin lainsäädäntöön eh, PNR-tietojen keräämisen kautta. Tätähän ei ole vielä toimeenpanottu. Minulle on aivan epäselvää, kuinka mahdollista, että edistystä on tapahtunut jonkin sellaisen suhteen, mitä ei ole vielä toteutettu. Minä en oikein näe, mitä todellista edistystä tässä on käytännössä tapahtunut järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Eli täällä on paljon hyviä ajatuksia, mutta käytännössä tekee mieli ihmetellä, kuinka hyvin me olemme näiden tärkeiden haasteiden suhteen onnistuneet työssämme. Olen tyytyväinen, kun komissio laajasti viittaa ääriliikkeisiin, väkivaltaisiin ääriliikkeisiin terrorismin kontekstissa, mutta toivon, että he kuolisivat, kuulisivat tämän pyynnön, että radikalisaatiosta ei puhuta. On ihmisiä, joilla on hyvät aikomukset, mutta he ovat radikaaleja. Tämä kuitenkaan tarkoittaa, että he ovat ääriliikkeiden edustajia tai väkivaltaisia, joten toivoisin, että tämä tällainen lähentäminen ääriliikkeisiin poistettaisiin. Sitten ajatus, jonka, joka oli tuotu esiin tietojen suojelun puitteissa, mutta tämä voisi koskettaa myöskin kyberrikollisuutta. Eli sitä, että ohjelma pakettien tarjoajat voisivat olla vastuussa siitä, että heidän ohjelmansa ovat turvallisia. Yleensä näin ei tietenkään tapahdu. He luottavat siihen, että käyttäjä huolehtii turvallisuudesta, mutta jos näiden ohjelmistojen toimittajien vastuulla olisi vastata turvallisuudesta, voisimme edistyä, mitä tulee tietojen suojeluun ja kyber, kyberrikollisuuden vastaiseen äh, taisteluun. Pohdin, olisiko tätä asiaa mahdollista tarkastella tarkemmin. Thank you, Chair. The um, communication of the Commission, the first annual report on the... Commission tiedonanto ensimmäisessä lauseessaan viittaa siihen draamaan, jonka näimme Norjassa, kun Anders Breivik tappoi paljon nuoria ja räjäytti osan ministeriötä. Mutta sitten myöhemmässä osassa raporttia todetaan, että 11. syyskuuta ja kymmeniä vuosia jälkeen Tilastot osoittavat, että terrorismiuhka Eurooppaan kohdistuu pääasiassa islamistiryhmien taholta. Näimme myöskin viime viikon uutisissa Saksasta, että oikeistoaktivistit, no ei sanota aktivistit, se on väärä sana, vaan oikeistoterroristit Itä-Euroopassa näköjään tappoivat lukuisia Turkin kansalaisia Saksassa ja tapahtumat puhuttiin aina kunniamurhina turkkilaisten keskinäisinä välinen sel- välien selvittelyinä, mutta kävi ilmi, että tällaiset puheet olivat virheellisiä. Saksan, Saksan äh, tiedustelupalvelun edustajat, jotka olivat soluttautuneet näihin ryhmiin, eivät onnistuneet saamaan selville näitä kuvioita. Minun kysymykseni komissiolle ja parlamentille on, että tiedämmekö todellakin, mitä uhat ovat ja käsittelemmekö ja tartummeko me niihin asianmukaisella tavalla. Nimittäin jos tilastot osoittavat, että islamistiterroristeilta meidän todellakin pääasiassa täytyisi suorautua, äh, suojautua, niin voisivatko he näyttää meille nuo tilastot. Vuonna 2010 Europol raportissaan totesi, että 2000, 209 tapausta tutkittiin ja vain kolme niistä liittyi islamismiin. No minä en ole tässä asiantuntija, mutta minulla on nyt vaikeuksia ymmärtää, että käytetään paljon aikaa, energiaa ja rahaa sellaisiin uhkiin, joiden todenperäisyyttä emme voi tarkastaa itse. Ja se on minun mielestäni ongelma numero yksi. Me perustamme toimintamme sellaisiin tietoihin organisaatioista, jotka eivät ole objektiivisia. Ja ajatus siitä, mistä uhka tulee, ei ole selvää. Ja sitten jos katsotaan viime vuotta, niin itse asiassa uhat olivatkin peräisin aivan jostain muualta kuin meille oli uskoteltu. Joten on aika vaikeata silloin edetä nyt käsiteltävä olevan ehdotuksen edistämisessä. Ja lisäksi meistä on ongelmallista, että rajavalvonta sijoitetaan turvallisuusstrategiaan suoraan. Useimmat ihmiset, jotka tulevat ulko, ulkorajojemme yli, ovat turisteja, liikkuvia henkilöitä, matkailijoita, jotka me mielellämme otamme vastaan täällä Euroopan unionissa, eivätkä rajojamme ylitä pelkästään rettelöijät ja häiriönaiheuttajat ja ongelmantuojat, joten meidän pitäisi se, että sisällytetään rajavalvonta tuonne turvallisuusstrategian sisään, antaa asiasta väärän viestin. Ja kun minä tarkastelen komission raporttia näistä aiheista, niin siellä sanotaan, että me pyydämme jäsenvaltioita tai rohkaisemme jäsenvaltioita aktiivisesti osallistumaan äh, siirtolaisuus, äh, liikkuvuus ja turvallisuuskeskusteluun äh, Afrikan ja Lähi-idän kanssa. No meidän todellakin pitäisi rohkaista jäsenvaltiota tähän, mutta onko kyse nyt sitten, pitäisikö kyseessä olla nyt sitten turvallisuuden rakentaminen vaiko demokratian rakentaminen? Minun mielestäni jos tarkastellaan naapuriyhteistyötä naapuriyhteistyönä eikä turvallisuusuhkana tai turvallisuusstrategiaan liittyvänä uhkana. Ne ovat kaksi eri asiaa. Joten minä haluaisin kysyä komissiolta, että oletteko samaa mieltä siitä, että tarvitsemme riippumattomilta organisaatioilta lisää näyttöä ennen kuin teemme villejä arvauksia sen suhteen, mihin, mistä rikollisuus on peräisin ja uhat ovat peräisin, ja erityisesti kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta ja terrorismista. Haluaisin myöskin parempia perusteluja siihen väitteeseen, että kun mitä komissio sanoi, että budjettileikkaukset tekevät Euroopan turvattomammaksi ja siihen liittyen, että kun nyt talouskriisin aikoina perustetaan valtavia ohjelmia, kuten PNR-ohjelmat tai Smart Borders, eli älykkäät rajat ohjelma, joilla valvotaan kaikkia Euroopan unionissa liikkuvia henkilöitä, niin haluan kysyä, että mikä on sen ajattelu siellä taustalla ja voidaanko argumentoida todella, että rahaa pitäisi käyttää tällaisiin asioihin. Ja lopuksi kysymykseni, jonka esitin jo Euroopan unionin mandaatista itse asiassa. Kukaan ei valvo demokraattisesti Europolia, mutta silti annamme kaiken analyysitoiminnan heidän hoidettavaksemme. Miten tämä on mahdollista? Ja viimeinen kysymykseni liittyy siihen, että komissio antaa Sitsenille roolin valvoa meidän turvallisuuttamme, mutta kenelle sitten itsessään on vastuussa ja mistä se saa tietonsa. Ja viimeiseksi vielä, jos puhutaan Euroopan sisäisestä turvallisuudesta, niin meidän olisi parasta kyllä määritellä käsite selvemmin, kun sekoitetaan toisiinsa järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja luonnonkatastrofit, niin minun mielestäni tämä ei kyllä tee asioita yhtään entistä läpinäkyvämmiksi. Kiitoksia. Just, just let me remind you that right... Muistuttaisin vain, että aivan tämän istunnon alusta asti vieressäni istuva herra totesi, että hän joutuisi lähtemään noin neljän tai kymmenen tai 15 yli neljä, koska hän joutuu rientämään lentokentälle. Eli jos nyt yritämme pitää puheenvuoromme mahdollisimman lyhyinä ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin hän pystyy vastaamaan myöhemmin, niin se auttaisi meitä säästämään aikaa. Gerne Fragen stellen bzw. Kysyisin kernaasti tai esittäisin huomioon kolmesta asiasta. Ensimmäinen on synteettisten huumeiden torjunta. Kysymys siitä, onko yksittäisissä jäsenvaltioissa samanlaisia lainsäädäntötoimia, huumeiden torjuntaan toisaalta ja synteettisten huumeiden torjuntaan toisaalta. Onko siinä, e-, tehdäänkö siinä eroa? Ja kun ajatellaan synteettisiä huumeita, niin missä määrin siinä on kaupankäyntiä internetissä verrattuna klassiseen, klassiseen kaupankäyntiin? Sitten ihmiskaupan torjunnassa minua kiinnostaisi se, että miten sen torjunta rajoittuu oikeus- ja tutkintoteknisiin asioihin. Ja sitten kyberrikollisuus. Lopuksi mehän kuulimme, että sillä on hyvin laaja määritelmä. Rikollisuus, jonka tunnemme reaalimaailmasta ja toisaalta internetmaailmasta – ja sitten kun on tätä hakkerihyökkäyksiä julkisia viranomaisia kohtaan, kuten myöskin kasvava ongelma, joka liittyy identiteetin varkauksiin. Tässä yhteydessä minua kiinnostaisi, että kun tämä kerran on kasvava ongelma, eikä pitäisi harkita nyt todellakin sitä, että tarvitaanko tätä kaikkea tietojen keräämistä, josta nyt keskustellaan, koska jos tietoja on vähän kerätty, niin se on tietysti hyvä suoja niiden väärinkäyttöä vastaan. Sitten kysymys siitä, että tietty tietojen kerääminen, eikö sama tehokkuus voida saavuttaa myös sillä, että käytetään tehokkaammin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti henkilökuntaa, joka näitä tietoja kerää. Ja sitten kyberrikollisuus ja tietoturvavaatimukset, miten ne välittyvät toisiinsa, nehän ovat jatkuva tehtävä ja miten tämä voidaan turvallisuuden takaamisessa turvata? Now, Mr. Albrecht. No niin, ja sitten edustaja Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde es wirklich kurz machen. Ich... Minä puhun hyvin lyhyesti. Käsittelen vain yhtä kohtaa, ja se on kyberturvallisuus ja kyberrikollisuus. Tästä nyt luin ja jälleen kuulin, että joka tapauksessa kyber rikollisuuteen liittyy lapsipornografiaa ja teollisia tekijänoikeuksia ja niiden loukkauksia. Tietysti se on vähän hassua, että nämä ovat ne esimerkit, jotka otetaan esille. Nämä esimerkit, jos ne otetaan esille samassa lauseessa, sekin on vähän outoa, koska toinen on vakava rikos Niitä rikoksia haluamme saada selville paremmin. Ja toinen on sitten ilmiö, eh, että useimmissa tapauksissa tällaiset rikkeet eivät ole rikoksia teollisia tekijänoikeuksia kohtaan, vaan ovat tällainen kylläkin eh, rikollinen teko, mutta ei mikään vakava rikos, mieluummin rike. Ei ole, kyllä se ei ole ollenkaan samasta kategoriasta. Ja toiseksi ei näe ollenkaan sitä, että kun tämä on paperi, joka koskee sisäistä turvallisuutta, niin Mm, niin mitä teollisen tekijäoikeuksien loukkaukset tässä tekevät? Se, että haluamme näitä oikeuksia paremmin saada esille internetissä ja siellä internetin käytössä, mutta me emme nyt puhu kuluttajansuojaoikeuksien rikkomisesta sellaisten yritysten osalta, jotka markkinoivat tuotteitaan online, vaan puhumme sisäisestä turvallisuudesta. Ja mitä tässä teollisen tekijäoikeuksien rikkomusten torjunnalla on tekemistä? Ja kun puhutaan kuitenkin tällaista ei niin vakavista rikkeistä, vaikkapa musiikkisisältöjen vaihtamista henkilöiden kesken ja tällä tavalla. Kiitoksia. Danke, Mrs. Entveld. Ja sitten Entveld. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti kolme asiaa. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä Jan Albertin kanssa. Mikä määritelmä on sisäisellä turvallisuudella? Te mainitsitte teollisia tekijänoikeudet ja minä kuulin, että komission jäsen puhui teollisia tekijänoikeusuhasta. Mikä ihmeen määritelmä tämä on tässä kontekstissa? Jos, nyt me emme, jos me tätä käsittelemme, niin miksi me emme sitten käsittelisi vaikka kotiväkivaltaa, perheväkivaltaa? Sillähän on tuhansia uhreja vuosittain. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, demokraattinen valvonta. Tässä on valtava puute olemassa. Me parlamentin jäseninä, me, meidät on valittu ja me edustamme kansaa ja meitä pyydetään luomaan lainsäädäntöä, joka on hyvin tunkeutuvaa, puuttuu ihmisten elämään, mutta me emme voi valvoa niitä väitteitä liittyen tämän lainsäädännön tarpeellisuuteen, joita meille esitetään. Eli me nyt olemme tilanteessa, että meidän on pakko uskoa komissiota, kun partiolaisen kunnion sanaa siitä, että tämä on ehdottoman välttämätöntä ja että tällaista mekanismia täytyy luoda, jotta voisimme tämän puutteen kattaa. Sitten kolmas asia, minua aina hämmästyttää se, että kymmenen vuotta jo olemme eh, hyväksyneet yhden toimen toisensa jälkeen joka kerta, kun on jotakin uusia tapahtumia, luomme uusia toimia. Ja sitten on yksi suuri puute, jota me emme ole onnistuneet kattamaan. Kyseessä on tietojenvaihto ja yhteistyö. Joka kerta joitakin tapahtuu, vaikuttaa, että se tietojen vaihto ja ne tiedot, joita viranomaiset olisivat tarvineet, olivat saatavilla, mutta niitä ei ole jaettu, yhteistyötä ei ole ollut eri virastojen jälkeen välillä eikä eri jäsenmaiden välillä. Ja joka kerta, kun jotakin tapahtuu, näin käy ja Me aina luomme kaikkien tapahtumien jälkeen uutta lainsäädäntöä, emmekä pyri saamaan viranomaisia tekemään parempaa yhteistyötä. Ja tämä on kuitenkin ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä. Yhteenvetona, herra puheenjohtaja, minä olen aina sitä mieltä, että tässä on tällaista katkeraa ironiaa. Rikolliset työskentelevät rajojen yli saumattomasti. He hyötyvät rajattomasta Euroopasta, joten miksi rehelliset ihmiset eivät sitten onnistu tekemään yhteistyötä? Thank you. Mr. Voss. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Voss. Meine drei Vorredner. Kolme edellistä puhujaa ovat jo käsitelleet osaa siitä, mitä minäkin kerrallisesti olisin kysynyt. Sen vuoksi keskityn lyhyisiin kysymyksiin. Missä määrin se tieto, että itse asiassa laiton maahanmuutto itäpuolelta Saksassahan tulee yhä enemmän esille se, että laiton maahanmuutto tulisi ennemminkin lännestä, Sitten toinen asia. Ajatellaanko jonkunlaista tietopankkien verkostoitumista tällä alueella? Voidaanko verkostoitua vielä lisää? Ja sitten kolmanneksi lentomatkustajatiedot, niilläkin on osansa siinä, kun mietitään, että miten voidaan saada lisää turvallisuutta, vai onko se siinä teemana ollenkaan? Uh, uh, Kiitoksia. Kuulimme paljon tässä strategisesta suunnittelusta ja toimintasuunnitelmista ja työryhmistä ja jopa monivuotisista suunnitelmista. Sanoitte ihan spesifisti, että KOSI ei puutu operatiivisiin päätöksiin tai lainsäädännön valmisteluun, mutta yksi, yksi niistä on totta tietenkin, koska poliisi, poliisitahohan kosi ei ole, ei se voi poliisityötä tehdä, mutta jotkut päätökset tai päätöstyypit epäilemättä ovat saaneet inspiraationsa teiltä. Tämä toinen taas on totta siinä mielessä, että tietenkään kosi ei ole lainsäädäntöinstituutio, joten sellaisia päätöksiä ette voi tehdä, mutta tässäkin voisin kuvitella, että jotkut, jotkut päätökset, joita komissiokin mainitsi edellä, saivat inspiraationsa teiltä. Ja jos kumpikaan ei olisi näistä totta, niin työnne olisi ollut ikään kuin turhaa, mutta oikeastaan haluaisin pyytää teitä identifioimaan kaikkein tärkeimmät onnistuneet operatiiviset päätökset, joita muut ovat tehneet, taikka päätöstyypit, joita muut ovat tehneet, taikka onnistuneet lainsäädäntöaloitteet, joita muut ovat tehneet, ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kosilta ja tehneet meidät paljon turvallisem, tuntemaan olemme turvallisemmaksi nukkuessamme sängyssämme. Kumanikan, Annan puheenvuoron Kumanikille kosista ja sitten komissiolle ja sitten jos onnistutte pitämään puheen lyhyinä, niin sitten Komanekin ehtii lentokoneeseen. Komanek aloittaa. Mr. Chairman, I will refer... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Viittaan nyt viimeiseen puheenvuoroon aluksi. Tietenkin Kosi on nyt tällä hetkellä tilanteessa, jossa se ensimmäistä kertaa koskaan tätä Euroopan unionin poliittista kiertoa toimeenpanee. Ja me olemme nyt hyvin kriittisellä hetkellä, missä strategisten päämäärien strategiset päämäärät on tunnistettu ja nyt me luomme toimintasuunnitelmia. Eli nämä toimintasuunnitelmat tullaan toimeenpanemaan, kuten aikaisemmin mainitsin, ensi tammikuusta lähtien. Tietenkin luonnollisesti operatiiviset toimintasuunnitelmat antavat kaikki tarpeelliset olemassa olevat välineet, jotta voimme toteuttaa nämä toimet, joita on suunniteltu. Lähestymistapa, joka on omaksuttu, on mielestäni hyvä ennuste onnistumiselle, mutta se, mitä tulee tapahtumaan, on tulevaisuutta me näemme sen. Me olemme vielä oppimassa, mitä tulee poliittiseen kiertoon. Tämä poliittinen kierto jotakin, mikä aloitettiin vasta hiljattain, ja me opimme nyt tehdessämme. Olen, hyvät näistä herrat, sitä mieltä, että me tulemme antamaan tarkempaa tietoa onnistumisista tämän ensimmäisen operatiivisen toimintasuunnitelman toimeenpanoa seuraavan vuoden ja arvioinnin jälkeen. Almeida. Kiitoksia sitten Nunes Almeida. Uh, since this strategy covers the whole, uh... Koska strategia kattaa koko sisäisen turvallisuuden politiikan, ja se on minun tarkasti määritellyt vastuualueeni ulkopuolelle, niin en olen varma, voinko vastata kaikkiin kysymyksiin mutta voin kuitenkin aika montaa moneen vastata. Ensinnäkin Ladfordin näkökohta siitä, että ei pitäisi keksiä pyörää uudelleen, pitäisi katsoa mikä toimii ja arvioida mikä on, mitä on jo olemassa. Suuressa määrin niin teemmekin, emmekä pelkästään tee sitä, vaan on totta, että meillä on uusia aloitteita, mutta ei olisi myöskään oikein sanoa, että me tekisi sitä ollenkaan. Suuressa määrin teemme sitä yhä enemmän. 2012 komissio aikoo arvioida perusteellisesti ja eh- ehdottaa, että miten poliisiviranomaisten nykyistä tietojenvaihtoa voidaan parantaa. Eurooppalainen tietojenvaihtomallihan meillä on ja Ruotsin aloite meillä on. Voimme sitten katsoa, miten Ruotsin aloite on toiminut ja voidaan tehdä tällainen katsaus. Kehitämme myös koulutuspolitiikkaamme. Määrittelemme, minkälaista koulutusta poliisi toimen pitäisi saada, jotta se pystyisi toimimaan tässä laajemmassa eurooppalaisessa asiayhteydessä. Siinäkään ei luoda uusia toimielimiä tai esitetään uusia toimia, vaan siinä tukeudutaan sellaisiin elimiin ja toimiin, jotka on viimeisen 10-15 vuoden aikana jo luotu. Voimme olettaa myös varmaan suurelta osin, että Sepolin ja Europolin virastojen reformi perustuu myös arviointiin siitä, että miten tällaiset virastot ovat toimineet. Erityisesti en olisi siis samaa mieltä siitä, mitä jäsen Sargentini sanoi, että Europol olisi immuuni parlamentaariselle valvonnalle. Se on parlamentin valvonnan kohteena. Se voi olla sitä tietysti enemmänkin ja siinä mielessä aiomme tehdä aloitteita, mutta juuri nyt Europolin budjetti on parlamentin valvonnan alla ja mikä olisi tärkeämpää vallankäyttöä kuin budjettivallan käyttö. Europol ja sen hallintoelimet ovat ihan tyytyväisiä, jos lipevaliokuntakin valvoo sitä ja se voi vastata lipevaliokunnan kysymyksiin niistä toimista, joihin ne ryhtyvät, joten mielestäni ei ole oikein kuvata Europolia virastona, joka, johon ei kohdistuisi minkäänlaista parlamentaarista valvontaa. Laitan merkille myös näkökohdan, se on vähän ironinen Ladfordilta. Hän puhui PNRstä ja korruptiosta ja korruption vastaisesta reformipaketista, mutta hän ei käsitellyt mitään konkreettista järjestäytynyttä rikollisuutta, koska puhutaan komission ehdotuksista ja sitten kun ne toteutuvat ja sitten joku päivä puhutaan konkreettisesta organisoidusta rikollisuudesta, mutta eihän sitä voi olla ennen kuin ehdotetaan toimenpiteitä, joten en ole sitä mieltä, että, että kun sanotaan, että että kun tehdään aloite PNRstä ja kun on ehdotettu korruptiopakettia, ettemmekö torjuisi järjestäytynyt rikollisuutta. Sitten Sargentini mainitsi sen, että ei pitäisi puhua rajoista turvansuojamekanismina. Tässä on kyse turvallisuusstrategiassa, ja se mitä strategiassa sanotaan on se, että rajoja voidaan käyttää myös välineenä rikollisuuden torjuntaan ja terrorismin torjuntaan niin, että rikollisuutta ja terrorismia voidaan torjua rajoille, mikä ei ole sama kuin että sanottaisiin, että ne ovat vain sen vuoksi olemassa, että niillä torjuttaisiin rikollisuutta ja terrorismia. Mutta tämän politiikka-asiakirjan sovel- soveltamisala tämä on, joka teille on ehdotettu. Sitten ja parlamentin jäsen Sippelin näkökohta siitä, että ihmiskauppatorjunnan pitäisi koskea myös äh, laitonta työvoimaa ja se luulakseni aikomuksena onkin, mutta ihmiskaupan torjunnan kollegani voivat antaa yksityiskohtaisemman vastauksen kuin mihin minä pystyn tietosuojareformi. Kuten tiedätte, komissio on ehdottamassa tietosuojalainsäädännön uudistusta, niin ehdotus tulee myöhemmin tänä vuonna. Siinä arvioidaan uudelleen nykyistä tietosuoja, nykyisiä tietosuojapuitteita, erityisesti puitepäätöstä siitä. Intfeldin näkökohta sitten siitä, että pitäisi harkita perheväkivalta, vakavana kyberrikollisuuden muotona. Ei minulla sitä vastaan mitään, mutta enkä usko, että josta vastaavillakaan olisi. Mutta äh, sitten kun puhutaan PNRn äh, yksityinen suoja, loukkaus, ähm, syytteistä, Me niin olemme tarjonneet lipivaliokunnan jäsenille monia yksittäisiä esimerkkejä yksittäisistä rikoksista ja niiden tutkinnasta. Ja monet teistä olivat paikalla luulakseni niissä kokouksissa, joita meillä me olemme pitäneet kanssanne siitä, että PNRllä täytyy pystyä ratkaisemaan konkreettisia terrorismirikolisuustapauksia. Jäsen Fos kysyi myös sitä, että harkitsemmeko toimenpiteitä. Matkustajatiedoista kyllä olemme ehdottaneet, olemme tehneet ehdotuksen direktiiviksi, EUPNRksi. Tämän verran varmaan riittäisi. Pahoittelen, jos olen, jos olen turhauttanut joita kuita teistä olemalla vastaamatta, mutta tietysti mielelläni välitän eteenpäin sellaisia kysymyksiä, joihin kollegani pystyisivät paremmin vastaamaan kuin minä. Kiitoksia huomiostanne. Thank you, Mr. Nunes Almeida. Thank... Kiitoksia Nunes Almeida ja kiitoksia Kumanekille myös. Ja tämä riittänee tästä aiheesta. Ja nyt saa, olemme saaneet riittävästi materiaalia oma-aloitemietinnön laatimiseksi tässä valiokunnassa. Rova Porcellino on siinä johtotähtenä. Jos teillä on lisäkommentteja, niin ne pitäisi esittää nyt. Ellei, niin siirrymme seuraavaan kohtaan. Toivotamme hyvää matkaa herra Kumanekille ja kiitoksia teille kaikille tästä keskustelusta. Nähdään ensi kerralla. No sitten olemme aivan aikataulussa uskoakseni aivan aikataulussa. Edustaja Moraisin mietintöön, mutta hän ei näyttäisi olevan ihan valmiina. Vielä hän ei ole edes paikalla, mutta joka tapauksessa kohdassa 10 kyseessä on kolmansien maiden kansanaisten maahantuloon ja oleskeluun liittyvät edellytykset kausityötä varten. Yksi osa tekijöistä niin sanotussa maahantulopaketissa, maahantulolainsäädäntöpaketissa, eli kausityöntekijät. No nyt meillä onkin esittelijä Claude Moraes paikalla. Ei vaan, ei olekaan paikalla. Pyydämme häntä saapumaan paikalle. Annetaan hänelle mahdollisuus astella saliin. He's on his way. He's on his way. Minulle kerrottiin, että hän on matkalla paikalle. Hänen pitäisi saapua hetkenä minä hyvänsä. Okay. Eh? Subject. As I tell you, we got a discussion to go. Niin, meillä on keskustelu, joka koskee kausityöntekijöitä. Edustaja Morais on esitellyt luonnoksensa viime keväällä. Tarkistusten jättämisen määräaika oli ennen kesätaukoa. Ja sen jälkeen Marais on tehnyt yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, työllisyysvaliokunnan kan, kollegoiden kanssa, kompromissitarkistusten kanssa. Muistan, että meillä on artikla 50 työllisyysvaliokunnalta ja kuulemme Moraisin ajatukset asiasta heti, kun hän paikalle saapuu. Ja sitten kuulemme neuvostolta kommentit ja tilannekatsauksen. Ja sitten voisimme kuulla myöskin edustaja Kofferaatin ajatuksia asiasta. Hän on lausunnon laatijana työllisyysvaliokunnasta, mutta odotellaanpa vielä moraisia sen sijaan, että pidettäisiin taukoa. Odotellaan nyt Moraisia vielä hetkinen. It'll be five minutes. Well. Good afternoon, Mr. Moraes. Hyvää iltapäivää, edustaja Moraes. Olette kovasti tervetullut paikalle. Läsnäolonne on virittänyt meidät kovin odottavaan tunnelmaan ja odotamme innolla kuullaksemme esittelynne kausityöntekijöistä ja sen jälkeen Puolan puheenjohtaja valtion edustaja puhuu hieman samasta aiheesta ja sen jälkeen edustaja Kofferaati työllisyysvaliokunnan puolesta. Mutta ensin Claude, jos sinulle sopii, niin olepa hyvä. Ei. Niin, puheenjohtaja, anteeksi, että olin myöhässä. Olin hieman huono kun vointinen, joten olin tuolla lääkäriä tapaamassa. Pyydän eh, anteeksi. Tämä ei kuulu normaaliin tapoihin, tapoihini. Olen pahoillani, että jouduitte odottamaan. Kollegat, Meillä oli oikein hyvä yksityiskohtainen varjoesittelijöiden kokous tänään. Henkilökunta ja jäsenet ja varjoesittelijät ovat tehneet kovasti työtä tämän asian parissa ja sanonkin, että tämän päivän kokous osoittaa todella sen kovan työn arvon, mitä varjoesittelijät ovat tehneet, koska tämä kaustyö asia on kirvoittanut ristiriitaisiakin mielipiteitä, mutta varjoesittelijät ovat saaneet tänä päivänä nyt tämän päiväisen tilaisen mahdolliseksi. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tänään keskitytään Libe-valiokunnan kompromisseihin. Kollegat ehkä tietävätkin, että työllisyysvaliokunnassa äänestettiin hyvin myönteisesti tästä mietinnöstä. Tässähän on yhteisvastuu, toimivalta työllisyysvalikunnan kanssa. Ja siellä yhteisesittelijänä on Kofferaati, joka tänään varmaankin kertoo meille siitä menestyksekkäästä äänestyksestä, joka viime viikolla kausityöasiassa saatiin päätökseen. Mutta tässä puhutaan nyt erityisesti Liben toimivaltaan liittyvistä asioista, joten voisin todeta, että yleisesti ottaen mietinnön pääasioista ollaan yksimielisiä. Siellä on ehkä yksi, kaksi kohtaa, josta ollaan vielä eri linjoilla. Ensinnäkin majoituskysymys. Viimeisimmän esittelyni jälkeen tässä valiokunnassa molemmat valiokunnat ovat tätä aihetta käsitelleet ja, ensin, ja siinä on saatu yhteis, yhteinen linja aikaiseksi, kompromissi aikaiseksi ensinnäkin maalais, tai maatyöntekijät on otettu sinne mukaan. Sekä minulle että koferaatille oli tärkeää ottaa tämä mukaan. Useat varjoesittelijät painostivat kovasti meitä sen suuntaisesti, että saisimme hyvän kompromissin aikaiseksi siitä, mitä sektoreita otetaan mukaan ja kuinka työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan myös. Myöskin asianmukaiset asumisolot, majoitusolot on käsitelty hyvin tässä tekstissä ja myöskin muut olosuhteet ja työehdot kausityöläisille. Niistä saatiin hyvät kompromissiehdotukset aikaiseksi. Sama koskee myöskin oleskelun pituutta päätti, päästiin kuuteen kuukauteen 12 kuukauden sisään. Jäsenvaltiot pyysivät viidestä yhdeksään kuukauden kautta, mutta me onnistuimme saamaan aikaiseksi tiettyä joustoa tämän aikarajan suhteen. Ehkäpä neuvosto haluaa vielä selostaa tarkemmin ajatuksia tästä. Otimme hyvin vakavasti sen varjoesittelijöiden ajatuksen, että valvonta ja tarkastukset pitäisi suorittaa tehokkaasti ja kanteluita pitäisi helpottaa. Kanteluiden tekemistä tulisi helpottaa. Mutta emme toisaalta halua myöskään liiallisesti taakoittaa liikkeenharjoittajia tällä alalla. Ja sitten vielä kahdesta aiheesta, joista tarvitaan lisää keskusteluja. Ensimmäinen koskee soveltamisalaa ja toinen kriteerejä, eli näitä, näissä libeille tämä on hyvin hankala aihe. Varjoesittelijät yrittivät kovasti saada yhteisymmärryksen aikaiseksi, mutta äh, eriäviä mielipiteitä siinä on. Ensinnäkin soveltavis, sove, soveltamisalasta ajatellaanko, että äh, kausityöntekijöiksi katsotaan vain kolmansista maista tulevat henkilöt, vai koskeeko tämä myös muita henkilöryhmiä? Tästä aiheesta on vielä eriäviä mielipiteitä ja varjoesittelijät tekevät kovasti työtä ratkaisun aikaan saamiseksi. Mutta kunnioitan ilman muuta molempien osapuolten mielipiteitä ja mielelläni jotain vastaan lisäkysymyksiä soveltamisalasta. Ja sitten maahantulokriteerit me olemme käyneet läpi eri artikloita ja myöskin johdantosan kappaleita. Ja kriteerit täytyy käsitellä todella huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että lähetetään oikeanlaisia viestejä siitä, että ne, jotka tulevat EU-hun, niin e, he tulevat sinne asianmukaisin kriteerein testattuna direktiivin no, määräysten pohjalta. Meillä on kaksi kompromissia vielä työn alla ja ne ovat kyllä hankalia pähkinöitä purtavaksi, mutta varmasti tammikuussa onnistumme saamaan aikaiseksi ratkaisun näihin molempiin. Mitä muuhun tulee, niin voin olla vain kiitollinen siitä, että varjoesittelijät ovat auttaneet minua saamaan laajan yhteisymmärryksen kaikista muista direktiivin aspekteista. Mutta nämä kaksi Kaksi jäljellä olevaa avointa asiaa ovat sellaisia, joista haluaisin kuulla myöskin neuvoston kannan tänään. Kiitoksia. Yes, thank you. Now we hear... Kiitoksia. Ja nyt kuulemmekin sitten Puolan puheenjohtajavaltion kannan. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä yhteistyöstä tämän asian osalta. Tämä on meille hyvin olennainen asia myöskin sen vuoksi, koska saamme tietoa reaaliaikaisesti parlamentista. Yritämme myös sitten tiedottaa siitä, mitä tapahtuu neuvostossa. Miten tähän asti on toimittu, niin kolme kokousta on pidetty direktiivistä kausityöntekijöistä koskien. Neljättä suunnitellaan nyt toiselle päivälle joulukuuta. Se on sitten viimeinen kokous. Myöskin integraatioryhmän viimeinen kokous tässä kokoonpanossa. Jos puhutaan niin tästä, miten työ on sujunut, niin kaksi viimeistä kokousta on pyhitetty lyhyt ja pitkäaikaisille oleskeluille direktiivin äh, koskettamat äh, äh, maassaolot. Kysymys liittyy myös kriteereihin, miten tällaiset henkilöt hyväksytään EUn jäsenvaltioiden alueelle. Toinen kysymys oli sitten direktiivin kattama äh, työn. Tästä on keskusteltu hyvin laajasti näissä kokouksissa. Näistä ei ole vielä sovittu neuvostossa toivottavasti perjantain kokouksessa pystymme pääsemään johonkin kompromissiversioon tästä asiakirjasta. Ja jos ei meidän kaudellamme sitten Tanskan puheenjohtajakaudella voisimme ehdotella teille, eh, esitellä teille sitten tämän mahdollisen kompromissin. Sitten esittelen kysymys, joka koski oleskelun pituutta, kausityöntekijän oleskelun pituutta jäsenvaltion alueella, niin edelleen ehdotus, joka neuvoston ehdotuksessa on, on 5-9 kuukautta. Kuten jäsen kertoi, niin tämä on kompromissiehdotus. Pyrimme sovittamaan yhteen niiden jäsenvaltioiden näkökantoja, joiden mielestä tämä oleskelun pitäisi olla pidempi kuin tämä, mikä olisi kausityöntekijällä ja sitten muita näkökantoja. Ja suoraan tyytyväisyydellä panemme merkille tämän nykyversion parlamentin mietinnöstä, jossa puhutaan kuuden kuukauden odostelusta 12 kuukauden aikana, koska sekin on myös hyvin hyvä ehdotus. Thank you. The representative of the Polish presidency. Adesso... Puolan puheenjohtajavaltio. Ja nyt ehkä sitten edustaja Kofferaati ehkä päättyy anteeksi, työllisyysvaliokunnan puolesta. Grazie, Presidente. Volevo... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni ei pelkästään Claudia, vaan myöskin kaikkia varjoesittelijöitä libe – Olemme yrittäneet tehdä kaikkien valiokuntien varjoesittelijöiden kanssa yhdessä ja tämä menettelytapa oli ehkä hieman pitkällinen ja hankalampikin kuin tavallisesti, mutta minä olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Työllisyysasian valiokunnassa äänestimme tekstistä ja se meni läpi suurella enemmistöllä. Ja tämä on tärkeää ja merkittävää mutta minun mielestäni se, mikä on vielä tärkeämpää, on se, että se asiassa äänestimme vain kompromisseista. Kompromissit olivat hyvin laajoja, kattavia, koska siinä olivat, niissä olivat mukana lähes kaikki poliittiset ryhmät lähissä, lähes kaikissa tapauksissa. Ja tällä tavalla pääsimme sellaiseen lopputulemaan, jonka katson hyvin positiiviseksi. Periaatteessa onnistumme määrittelemään tarkasti, mitä on yhtäläinen kohtelu kausityöntekijöiden välillä, eli jotka ovat Euroopan unionissa ja jotka taas tulevat tänne tekemään kausityötä tietyksi ajaksi sellaisilla toimialoilla, joista Claude aikaisemmin meitä muistutti. Ja olemme onnistuneet ratkaisemaan myöskin pienikokoisen ongelman, mutta erittäin hankalan ja arkaluontoisen ongelman. Eli sen tyhjön, joka oli syntynyt tämänhetkisen direktiivin aikamäärän, aikarajan ja kausityödirektiivin direktiivin aikamäärän välillä, eli sijoitetun, sijoitettujen työntekijöiden ja kausityötekijä direktiivin aikamäärien välillä. Edellisessä direktiivissä, ei viitata taas jälkimmäisen direktiivin työntekijöihin eli kausityöntekijöihin. Eli tarkoitus tietenkin on, että kukaan ei jäisi ilman lainsäädännön suomaa suojaa, vaikka pienet henkilöryhmät olisivat kyseessä. Eli kausityöntekijöitähän ei voida lähettää työntekijöiksi toiseen jäsenvaltioon, yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon. Minun mielestäni myöskin muita asioita meni oikein mukavalla tavalla loppujen lopuksi ja haluaisin kommentoida lyhyesti jotakin, mitä kuulin hetki, hetken, hetki sitten täällä komissiossa. Eli kausityöntekijän työsopimuksen pituus kaikkien poliittisten ryhmien kanssa yhteisymmärryksessä päätimme, että määrittäisimme tuon ajan kuudeksi kuukaudeksi ei kalenterivuonna, vaan 12 kuukauden aikana, joihin sisältyy tuo kuusi kuukautta. Ja minun mielestäni tämä on paras ratkaisu myöskin käytännön tehokkuuden kannalta. Olen kuullut, että on vielä vallalla sellaista ajatusta, että sovellettaisiin viidestä yhdeksän kuukauden aikamäärää, mutta kausityö ei voi kestää yhdeksää kuukautta, koska silloin se ei ole enää kausityötä, se on jotakin muuta. Mutta uskon, että kausityötä ei pitäisi myöskään rajata kalenterivuoden sisään, koska jos nyt otetaan esimerkiksi hyvin banaali tilanne, jossa henkilö tulee hotelliin töihin talvilomalla ja luultavasti työskentelee siellä muutaman kuukauden aikana yhden vuo, yhtenä vuo, kalenterivuonna ja muutaman kuukauden aikana sitten taas seuraavan vuoden aikana, riippuen lumisateista. Ehkäpä marraskuusta helmikuuhun, seuraavan vuoden helmikuuhun. Eli silloin siinä jo kalenterivuosi vaihtuu mutta ei ole mitään syytä, miksi nyt sitten tätä työsopimusta pitäisi pidentää pidemmäksi kuin se on välttämätöntä. Ja senpä takia valitsimme tämän laskentatavan kuudelle kuukaudelle siten, että se ei perustu kalenterivuoteen, vaan 12 vuot- kuukauteen, jotka käynnistyvät siitä hetkestä, kuin työsopimus alkaa. Ymmärrän ne syyt, miksi komissiossa halutaan ehkä pitää kiinni yhdeksästä kuukaudesta, mutta jos nyt sitten hyväksyttäisiin se sääntö, jonka meidän valiokunnassa äänestimme läpi suurella enemmistöllä, niin voidaan kuvitella, kuinka nämä ongelmat voitaisiin ja epäilykset voitaisiin varmasti hyvin hälventää. Olen tehnyt huolellista yhteistyötä kollegoitteni kanssa aiheessa, jotka ovat olleet hyvin hankalia ja monimutkaisia. Olisi ollut vaikeata löytää yhteisiä ratkaisuja, ellei todellista intoa ja paloa asioiden käsittelyyn olisi ollut. Ja sitä meiltä todellakin löytyy ja kiitän kaikkia siitä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kofferaati työllisyysvaliokunnan puolesta. No nyt sitten voitaisiin avata keskustelu jäsenille. Rouva Sargentini ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Okay, thank you, Chair. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia herra Morales teidän hyvin tarkasta työstänne ja kompromissitarkistuksista, jotka, joista me juuri tänään iltapäivällä keskustelimme. Oli muutamia asioita, joista halusin puhua. Ensinnäkin mitä tulee soveltamisalaan. Kuka voisi työskennellä tämän kausityöntekijädirektiivin alaisena? Nyt on suuria määriä henkilöitä, jotka odottavat päätöstä. Vihreät tervehtisivät tätä ehdotusta ilolla. Kaikki riippuu siitä, antavatko nyt jäsenmaat turvapaikanhakijoille luvan tehdä töitä. Minä en näe, miksi tapahtuisi niin, että jos he saavat luvan työskennellä, he eivät saisi olla kausittaisia työntekijöitä. Sitten tässä tulee poliittisesti laittomien maahanmuuttajien kysymys esiin maassa, jos he joutuvat sitten lähtemään maasta väliaikaisesti, jotta saisivat oikeuden työskennellä kausityöntekijänä. Tämäkin ehdotus on nyt työn alla. Vihreät, vihreät kannattaisivat sitä. Tämä on toinen tapa tehdä selväksi, että laittomat maahanmuuttajat tarvitsevat myöskin vaihtoehtoja, jotta he voivat lähteä maasta ja tehdä elämästään jotakin edetä siinä ajatus, että kausityöntekijä allekirjoittaisi jonkinlaisen sopimuksen työsopimuksensa alussa niin, että he lupaavat poistua maasta sen jälkeen, kun työsopimus on päästynyt, on meidän mielestämme hiukan liikaa. Jos sopimuksessa ei mainita loppupäivää. Me emme voi pakottaa ihmisiä allekirjoittamaan jotakin, missä todetaan näin. Tämä ei ole jotakin sellaista, mitä me voisimme tukea. Sitten viimeisenä meillä oli kysymys komissiolle, mitä tulee lupiin ja viisumiin. Meidän käsittääkseni neuvostossa on nyt väittelyä siitä, mikä paperi tarvittaisiin. Jos henkilö tulee väliaikaisella viisumilla maahan, viisumilla, joka ei anna työlupaa joka on voimassa vain kolme kuukautta, väliaikainen viisumi siis. Ja tässä keskustellaan kuuden kuukauden työjaksoista 12 kuukauden aikana sitten toisaalta ongelma on se, että työlupa ei ole mikään matkustusasiakirja. Tässä on tällainen tilanne, jossa hyvää ratkaisua ei ole ja haluaisimme, että komissio selvittäisi meille tätä uutta ongelmaa, joka on käynyt ilmi. Yes, it's <coughs> self-evident that seasonal workers mustn't be paid below the minimum wage and under... On aivan selvää, että kausityöntekijöiden ei pitäisi saada pienempää palkkaa kuin minimipalkka. Joskushan tilanne on sellainen, että kyseessä ei ole vain minimipalkkaa pienempi palkka, mutta myöskin aivan epäinhimillisen pieni palkka. Tämä koskettaa kausityöntekijöitä, joita me päästimme ähm, sisään. Kyseessä esimerkiksi Italian Rosarion tapaus puolitoista vuotta sitten, jossa olosuhteet olivat aivan kammottavat. Ja me olemme myöskin kuulleet, että kausityöntekijöitä on otettu töihin samaan aikaan kuin paikallisia työntekijöitä ja he ovat saaneet huonommat ehdot ja huonomman palkan. On yhä avoin kysymys, miksi kausityöntekijät, jotka tuodaan kaukaa, palkataan ylipäätänsäkään, koska kaikissa näissä maissa, joita heitä käytetään, on suuria työttömyyslukuja ja paljon työttömiä ihmisiä. Onko todellakin hyväksyttävissä, että ihmiset saavat etuja, kun on kausityöntekijöitä, jotka omassa maassaan jäävät työttömiksi sitten heidän sijastaan? Kaikki henkilöt ovat haavoittuvaisia, kausityöntekijät eivät usein tunne oikeuksiaan ja tämän vuoksi äh, julmat kapitalistit niin mielellään heitä käyttävät ja pitävät maahanmuutosta. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, aș dori să spun că și de data asta Claude a făcut o deosebită în stilul lui caracter. Sanoisin, että tälläkin kertaa Claude teki hyvää työtä Uskoakseni tämä direktiivi tyydyttää kyllä kaikkien poliittisten ryhmien tarpeet ja ennen kaikkea kausityöntekijöiden tarpeet. Minulla olisi vain kaksi lyhyttä lisäystä tehtävänä, koska aiheesta on keskusteltu jo aikaisemmin. Ja ne liittyvät niihin olosuhteihin, se, olosuhteisiin ja ehtoihin, joiden pohjalta palkka maksetaan ja minkälaisissa olosuhteissa työntekijät majoitetaan. Nämä olosuhteet paranevat, jos direktiivissä säädetään valvonnasta ja seurannasta, joka kohdistuu kaikenlaisiin välikäsiin, kuten esimerkiksi rekrytointitoimistoihin, koska minä uskon, että pääsyyt niihin huonoihin olosuhteihin, olosuhteisiin, joissa kausityöntekijät joutuvat tekemään töitä, löytyvät sieltä lähtömaasta, joissa heitä huijaavat kaikenlaiset välitoimijat. Äänestin oman ryhmäni jäsenten yleistä kantaa vastaan. Nimittäin on tärkeää uusille jäsenvaltioille nyt, kun on kriisi ja työpaikat ovat tiukalla, niin monet työntekijät haluavat innokkaasti kausityöntekijöiksi töihin sellaisiin maihin, joilla on vahva talous. Joten minun mielestäni meidän pitäisi pitää tämä mielessä silloin, kun annetaan töitä tai otetaan töihin kausityöntekijöitä. Vaikkakin niistä mahdollisesti maksetaan vähemmän palkkaa, niin se voi olla silti parempi ratkaisu kuin, kuin työttömyys. Kiitoksia. Thank you, Mr. Papa Nikolaou. Kiitoksia sitten edustaja Papa Nikolaou. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vielä kerran kiittää Claude Moralesia hänen työstään. Tämä on todellakin ollut kattavaa ja hedelmällistä yhteistyötä hänen kanssaan. Mietintö ja direktiivi ovat kovin vaikeita. Ja kuten muut kollegat ovat sanoneet, niin kyseessä ei ole nopeuskilpailu. Tässä tarvitaan paljon ponnistuksia ja Lord varmaankin olisi paras meistä juoksemaan maratonia. neuvottelupaikan aikana on ollut konsultointeja. Tänäänkin oli kokous ennen kokoustamme täällä. Haluaisin kiittää myös työllisyysvaliokunnan kollegoita. Tehtävämme on kovin vaikea. Kaikilla meillä on turvallisuusrajamme ja avoin näkökohtamme. En nyt halua toistaa ryhmäni kantoja, mutta painottaakseni sitä vaaraa, että tätä direktiiviä väärinkäytetään. Tämä on hyvin tärkeä näkökohta meidän näkökulmastamme. Euroopassa on näitä kaikkia ongelmia ollut, jotka koskevat laillista maahanmuuttoa, muunlaista maahanmuuttoa, minkälaisella politiikalla voimme olla tehokkaampia. Nyt on pakolaispaketti, odotamme siitä tuloksia kausityöntekijäkeskustelu liittyy myös. Ja on rinnakkaiden kaikkien muiden neuvottelujen kanssa, joita käymme. Ja sitten lopuksi kysymys komissiolle. Ovatko komissioneuvosto sitä mieltä, että kun avataan tämä alkuperäinen ehdotus, sellaisille ihmisille, jotka oleskelevat jo laillisesti e alueella. Onko se sellainen ulottuvuus, joka tässä direktiivissä voidaan hyväksyä? Voidaanko yhdistää esimerkiksi meidän sääntömme, jotka koskevat pakolaisaseman hakijoita, turvapaikanhakijoita, ja mitkä määräajat sitten hakemuksille ovat kussakin jätevaltiossa, niin voidaanko tämä keskustelu yhdistää tähän ehdotukseen, joita jotkut poliittiset ryhmät ovat tehneet tässä mietinnössä tästä direktiivistä. Yhteenvetona sanon, että olemme optimistisia siitä, että lopulliseen ratkaisuun ollaan pääsemässä. Haluan kiittää sihteeristöä, kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Pelkäämme, että pelkäsimme, että mietintö olisi ollut vieläkin vaikeampi, mutta kiitos tämän yhteistyön ja kiitos esittelijän ponnistusten. Se on nyt helpompaa kuitenkin kuin ajattelemme alun perin. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet jäseniä. Olisi aika antaa puheenvuoro jälleen komissiolle ja sitten neuvostolle. Komissiosta Rova Schmidt. Olkaa hyvä. Um, first of all, I would like... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi halusin kiittää herra Koferatia ja herra Moraalisia työstä, jota on tehty. Uskon, että tämä menee oikeaan suuntaan, mitä tulee päämääriin, joita me olemme määritelleet, kun esitimme tämän aloitteen. Haluaisin vasta joihinkin kysymyksiin, joita tässä on esitetty erityisesti mitä tulee viisumeihin ja lupiin. Tämä on melko tekninen kysymys. Kun me esitimme tämän ehdotuksen, tarkoitus oli, että ne, jotka tulevat maahan alle kolmeksi kuukaudeksi, saisivat Schengen-viisumin, lyhytaikaisen viisumin. Ne, jotka tulevat yli kolmeksi kuukaudeksi, saisivat luvan nyt neuvoston keskusteluissa jäsenmaat ovat halunneet pitäytyä pitkäaikaisissa viisumeissa myöskin kausityöntekijöille. He eivät halunneet olla pakotettuja antamaan työlupia näille henkilöille. On jonkin verran keskusteluja, mitä tulee Schengen-viisumiin, Schengen-sääntöihin. Näitä asioita pitäisi selventää tällä hetkellä. Uskon, että yleisesti ottaen se, mikä on hyvin tärkeää, on se, että ei ole kovinkaan tärkeää, onko kysymyksessä viisumi, pitkäaikainen viisumi vai työlupa. Tärkeää on se, että ne, jotka tulevat kausityöntekijöinä Euroopan unioniin, saavat aivan ensimmäisestä päivästä lähtien suojelua, jota tämä direktiivi haluaisi tarjota. Tämä on hyvin tärkeää. Ensimmäisen kerran direktiivi kattaisi ihmiset ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä kaikki muut direktiivit esimerkiksi liittyen sijoitettuihin työntekijöihin koskevat äh, ihmisiä vasta kolmen kuukauden jälkeen, mutta koska kyseessä on lyhyt aikaväli, me halusimme kattaa ihmisten oikeudet aivan ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä on siksi hiukan monimutkaista, mitä tulee kysymyksiin. Sitten mitä tulee soveltamisalaan, komissio halusi ottaa sen piiriin väliaikaiset täysin työntekijät, jotka ovat lyhyen aikaa maassa – Tämä väliaikainen luonne on nimenomaan perustana. Tämä liittyy siihen, miksi tarvitaan suojelua ja minkä tyyppistä suojelua. Ja esimerkiksi tämä liittyy perheen yhdistämiskysymyksiin. Kausityöntekijät ovat henkilöt, jotka tulevat ulkopuolelta ja jotka poistuvat unionin alueelta muutamien kuukausien jälkeen, kuten täällä parlamentissa on keskusteluissa tullut esiin ja myöskin neuvostossa. Nämä olivat ehkäpä pääkohdat. Kiitoksia. Kiitoksia komissiolle. Olemme huomanneet, että verho on nyt laskeutunut. Toivottavasti se ei ole loppuesirippu. Madame Skiva. Ja sitten neuvoston edustaja. E, e, Käsittelen lyhyesti kysymyksiänne. Maahan tulo oli sitten kyse että se on viisumin perusteella tai muun perusteella, riippumatta pituudesta, niin neuvostolle on aina ollut selvää, että lait koskien maahanmuuttajia ovat identtisiä, eikä tehdä eroa näiden henkilöiden välillä. Yhtäläinen kohtelu on yhtäläistä kohtelua, eikä siitä ole keskustelua. Sitten jos puhutaan turvapaikkakysymyksiä ja mahdolliset muut kysymykset, Niistä ei ole koskaan keskusteltu neuvostossa. direktiivin yhteydessä pidämme niitä erillisinä kysymyksinä. Ja teemme myöskin turvapaikkakysymysten osalta kovaa työtä, mutta pidämme parempana, että niitä käsitellään erillisenä kysymyksinä. Thank you. Kiitoksia. Haluaisitteko vielä pitää viimeisen puheenvuoron esittelijänä? Kiitoksia. Tulin myöhään paikalle, niin ihan lopuksi vain kiittäisin kerran vielä varjoesittelijöitä, kuten voitte huomata. Siellä esiripun takana oli kiivaita keskusteluja ja haluaisin muistuttaa, että meillä on vielä ne pari avointa asiaa. Papa Nikolao ja Sargentini viittasivatkin niihin, joten teemme kovasti työtä saadaksemme aikaiseksi jonkinlaisen lopputuloksen näiden kompromissien suhteen. Ja uskonkin, että ennen tammikuun valikunnan kokousta saamme edistystä aikaiseksi. Kiitän kerran vielä kollegoita, jotka ovat tunnustaneet tämän asiakirja-aineiston monimutkaisuuden ja tarjonneet apuaan. Helenille, sihteerille kuuluu toki suuri kiitos. Hän ei ole paikalla, voitte kertoa hänelle siitä. I think. Kiitoksia edustaja Moraes. Ja nyt sitten olemme pääsemässä aivan loppusuoralle. Tämän iltapäivän kokouksessa alamme lähestyä koordinaattorikokousta. Sen pitäisi tapahtua muutaman minuutin päästä, mutta ensin esittelemme teille vielä tämän aamun uuden kohdan esityslistalle, eli kutsuimme rouva Wikströmin kollegamme raportoimaan meille Sisilian delegaatiosta – 24. päivä, ei vain torstai 24. lähtien sunnuntaihin 26. asti. Viime viikolla siis marras, tämän kuun 24-26. päivä Sisiliassa käytiin, joten Wikström, saatte raportoida. Put the screen down. Kiitoksia hyvin paljon, kun laskitte tämän Valko taulun alas. Kaikki varmasti aloittavat, että nyt tulee jotakin viihdettä, mutta näin ei ole. Haluaisin lyhyen esittelyn teille tehdä nyt liittyen siihen, mitä me saamme aikaan valtuuskunnan vierailun aikana Sisiliaan ja Lampedusaan muutamia päiviä sitten. Valtuuskunta koostui kymmenestä jäsenestä. Busetil, Mathieu, Papa Nicolau, Salvatore ja Calino, EPPstä, Fajon, Borsellino, Rosario, Crozetta sosialistiryhmästä, Sargentini vihreistä, sitten Kuen edustaja ja minä itse Alden edustajana johdin valtuuskuntaa. Haluaisin kertoa teille aluksi, että me valmistelimme vierailua tekemällä Frontexia komission kanssa kokouksia ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, Pelastakaa lapset ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Voisin jakaa joitakin mielikuvia, joita saimme liittyen eräisiin vierailuihin, joita teimme, ei kaikkiin, mutta eräisiin vierailuihin. Ensinnäkin vierailimme tunnistus- ja karkoituskeskuksessa Trapanissa – Tämä on ensimmäinen kuva, kuten näette. Kyseessä on uusi rakennussarja, joka on tämän vuoden heinäkuussa avattu. Se on kaikkein uusin Italiassa. Se on rakennettu nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Maahantulijoiden säilytys ja tunnistus tarkoitusta varten siellä oli 171 henkilöä, kun me vierailimme paikalla. Heistä 140 pyysi turvapaikkaa. Yhtään alaikäistä ei ollut näissä tiloissa säilytettynä ja noin 90 prosenttia heistä oli tunisialaisia. Heidät pitäisi haastella seitsemän päivän aikana, mutta keskimääräinen odotusaika oli kuukausi. Tämä keskus vaikuttaa olevan hyvissä kunnossa ja se toimii tehokkaasti. Se on vankilan kaltainen rakenteeltaan ja turvapaikan hakijat ja heidän olot, olonsa tässä keskuksessa ovat sellaiset, että heitä pitäisi tarkemmin tarkastella. Italian lainsäädäntö ei tee mahdolliseksi tehdä tämän kaltaista keskusta, joka olisi avoimempi, vaikka tämä olisi turvapaikanhakijoille sopivampi rakenne, tähän ryhmään kuuluville henkilöille sopivampi rakenne. Nyt voisimme siirtyä seuraavaan kuvaan. Ei vielä. Älkää katsoko tätä vielä. Niin, kuunnelkaa vain. Sitten vierailemme Kaarassa. Se on avoin vastaanottokeskus, sekin on Trapanissa. Ja Kaara, minulla ei ole siitä kuvaa sen vastaanottokeskuksesta, mutta kyseessä on avoin keskus turvapaikanhakijoille, jotka pääsevät liikkumaan vapaasti, kulkemaan sisään ja ulos tiettyinä aikoina. Siellä on 2000 233 henkilöä ja maksimikapasiteetti on 260. Siellä on nigerialaisia, pakistanilaisia, bangladesilaisia, gambialaisia, muutama eritrealainen, muutama turkkilainen henkilö. Siellä ei ollut yhtään yksin tullutta alaikäistä maahantulijaa. He ovat eri keskuksissa. Kun vierailimme tässä keskuksessa, näimme, että sen rakennukset tarvitsevat hyvin suurta korjausta. Siellä wc eivät toimi, Huoneessa oli 40 patjaa lattioilla ja ihmiset, jotka olivat tuossa keskuksessa säilytettynä, kuvasivat sitä äärimmäisen likaiseksi, mutta he olivat siivonneet keskuksen meidän saapumistamme edeltävänä päivänä. Nämä tilat eivät ole miellyttävät ihmisille ja tämä ei ole Euroopan unionin arvon mukaista kohtelua tai toimintaa kohdella ihmisiä tällaisella tavalla minun mielestäni. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kuvaan. Te näette tässä rantaan ajautuneita veneitä enimmäkseen Tunisiasta. Tämä on Lampedusalta. Kuten tiedätte, maahanmuuttotilanne Italiassa ja sen seurauksena Euroopassa on jotakin, mitä ei voida käsitellä mainitsematta Lampedusan saarta. Kyseessä on pieni saari Italian äh, Sisilian äh, Eteläpuolella se on lähempänä Tunisia kuin Italiaa ja se on portti Eurooppaan monille maahanmuuttajille, jotka ylittävät Välimeren veneillä ja toivovat, että löytäisivät paremman elämän toiselta puolelta. Tässä kuvassa on eräitä näistä veneistä, jotka tulivat saarelle. Niitä oli 80 takavarikoitu satamaan päivänä, päivää ennen kuin me saavuimme, ja ne on siirretty pois siis satamasta. 2000-luvun alusta maahanmuutto Lampedusaan on noussut, kunnes eh, Libya ja Italia allekirjoittivat sopimuksen sen hillitsemiseksi. Mitä tulee muihin keskuksiin, oli 850 henkilön kapasiteetti näissä vastaanottokeskuksissa eh, Lampedusalla, mutta usein se on ylitetty ja paljon turvapaikanhakijoita joutuu nukkumaan ulkona huonoissa oloissa. Ja Arabian kevään tapahtumien jälkeen Tunisiasta ja Libyasta tuli uusi aalto maahanmuuttajia. Tämän vuoden toukokuussa yli 35 000 maahanmuuttajaa saapui tälle hyvin pienelle saarelle ja elokuuhun mennessä 48 000 henkilöä oli saapunut. 2000 henkilöä oli tässä vastaanottokeskuksessa. Se on kaksi ja puoli kertaa sen kapasiteetin kokoinen määrä. Ja tilanne räjähti syyskuussa tuolloin maahantulijat polttivat keskuksen ja joutuivat vastakkain paikallisten asukkaiden kanssa. Oli mielenkiintoista kuulla, että Frontex vahvisti tiedot liittyen siihen, että Libyan hallinto pakotti tunisialaisia poistumaan joko siis liittymään armeijaan taistelemaan kapinalaisia vastaan tai sitten nousemaan veneeseen ja lähtemään Italiaan ja heitä todellakin uhattiin aseella. Frontex kertoi myöskin, että on selvä yhteys liittyen Gaddafin vallan romantamiseen ja tämän siirtolaisaallon pienenemiseen. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus. Lampedusan keskuksessa on rakennuksia, joista kolme ovat hallintorakennuksia ja neljä ovat ähm, majoitustiloja. Tuli tuhosi yhden näistä majoitusrakennuksista ja vahingoitti toista, näette tässä kuvassa sen, mutta viisi rakennusta on enemmän tai vähemmän turvallisessa kunnossa ja niitä ei juurikaan tuli koskettanut. Keskus on kuitenkin suljettu nyt, sillä Italian viranomaiset ovat julistaneet, että Lampedusa on ei-turvallinen kohde maahanmuutolle. Tämä ei kosketa kalastusta tai turismia, mutta nyt se on ainut satama, joka on julistettu vaaralliseksi koko Välimeren alueella. etsimiseen ja pelastamiseen me tarvitsisimme yhteistä Euroopan unionin tason määritelmää. Kansalaisjärjestelmät ovat, kansalaisjärjestelmät ovat peloissaan, että äh, kalastajat pelkäävät, että jos pelastavat ihmisiä merestä, he joutuvat viemään heidät koko matkan Sisiliaan asti maihin ja heillä ei ole aikaa tähän. Tämä tilanne on saanut äh, kansainväliset organismit ja kansalaisjärjestöt arvostelemaan tilannetta. Myöskin uskonnolliset henkilöt, esimerkiksi ähm, Lampedusan piispa arvosteli tätä lausuntoa. Nämä tahot eivät ole tyytyväisiä siihen, että Lampedusan satama on julistettu vaaralliseksi maahanmuuttoa varten. Lampedusan keskus on melko pieni. Viranomaiset sanovat, että ennen syyskuun kriisiä tilanne oli sellainen, että ähm, kapasiteetti oli ylitetty niin paljon, että ihmiset reagoivat siihen tuhoamalla keskuksen. He pelkäsivät, että heidät olisi käännetty pois. Meidän pitäisi tarkastella tilannetta tarkemmin, jotta saisimme jonkin verran selvyyttä siihen. Lampedusasta tai maahanmuutosta ei voida erikseen keskustella. Lampedusa on aina pakko mainita. Tässä näette parin kenkiä, joku jätti ne jälkeensä Nythän Lampedusa on suljettu. Meidän täytyy keskustella siitä, tarvitsemmeko me vastaanottokeskusta tai välityskeskusta. Jätän nyt Lampedusan ja menen Euroopan unionin toimintaan, Frontexiin ja rahastoihin. Tässä on kuva keskuksesta, joka on kristillinen keskus. Toivon, ja hyvän tekeväisyyden keskus Palermossa. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka vapaaehtoistyö toimii Italiassa. Me näemme myöskin klinikan. Nämä tällaiset merkit ovat hyvin kauniita. Uskomme, että Sisilia voi olla esimerkkinä Euroopalle monissa tapauksissa, kun halutaan hyvää tahtoa vahvistaa. Tämä tuo tasapainoa tähän hyvin synkkään kuvaan, jonka teille olin tuomassa. Eli mitä tulee Euroopan unionin toimiin, Euroopan unioni on tarjonnut solidaarisuusrahaston kautta Italialle vuosiksi 2009-2011 119 eh, miljoonaa euroa ja tämän lisäksi hätävaroja 80 miljoonaa euroa eh, ihmisten siirtämiseen Lampedusalta Italian mantereelle. Frontex aloitti helmikuussa 14 miljoonan euron hankkeen, johon osallistui esimerkiksi yksi portugalilainen ähm, lentokone rajojen valvontaan. Frontex koordinoi meritoimintaa Frontex ei kuitenkaan palautustoimia koordinoi, se vain tuki muutamia palautuksia Nigeriaan. Tämä oli hyvin tiivis esitys. Minä alan pian laatia pöytäkirjoja, tämän valtuuskunnan pöytäkirjoja, mutta pyydän nyt Frontexia, komissiota, kansainvälisiä järjestöjä, kansallisjärjestöjä osallistumaan tähän työhön kirjallisin panoksin liittyen näihin kysymyksiin, jotka halusin tuoda tässä hyvin lyhyesti esiin, sillä toivon, että meidän pöytäkirjamme olisi mahdollisimman yksityiskohtainen ja kattava, jotta tämä valiokunta saisi mahdollisimman hyvää tietoa. Nyt eh, käännyn valtuuskunnan jäsenien puoleen. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, hyvin hedelmällistä työtä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, kaikista siitä, mitä olette tehneet ja kaikista, mitä onnistuimme saamaan aikaan yhdessä. Haluaisin kiittää tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä vierailun aikana. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan niihin hyvin mielelläni kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Wikström. Thank you. Kiitoksia, Rauha Wikström. Kiitoksia tästä, kun esittelitte tehdyn työn. Käsi tietysti nousee ylös. Aloitetaan keskustelu. Herra Pusatil ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Cecilialle mielenkiintoisesta alustuksesta ja tarkasta sellaisesta. Hän kertoo tarkasti sen, mitä koemme Lampedusalla ja Sisiliassa. Olen samaa mieltä siitä, että kokemus oli hyvin mielenkiintoinen mutta myös hyvin koskettava. Emme nähneet siellä pelkästään maahanmuuttajia, vaan niiden ihmisten työtä, jotka maahanmuuttajien parissa töitä tekevät. Olen samaa mieltä, että Hope and Charity kristilliseen keskukseen tehty vierailu, jota hyvin tällainen Biagio Conte, joka on hyvin pyhimyksenomainen henkilö johtaa. Sitä en varmaan ikinä unohda. Lampedusan osalta, kuten Cecilia, olin yllättynyt, kun kuulin Frontexin edustajalta, että viimeinen laiva, joka Lampedusaan on saapunut Libyasta, oli 17. elokuuta. Se tapahtui 17. elokuuta ja kyseessä on sama viikko, kun Tripoli, ää, äh, Tripolin vapauttivat äh, kapinalliset äh, aseelliset joukot, jotka nyt hallitsevat maata. Eikä se tietysti voi olla yhteensattuma. Tätä olemme pitkään odottaneet, että Gaddafin hallitus itse asiassa kiristi Eurooppaa maahanmuuttoasialla. On tervetullut uutinen, että tämä näyttää nyt päättyneen, koska merireitti Libyasta Eurooppaan on olennaisiltaan osin laiton, mutta myös hyvin vaarallinen reitti. Satoja ihmisiä on menehtynyt merellä tällä reitillä. Eli vastaus suojelun tarpeeseen ei ole se, että heidät pakotettaisiin nousemaan laivaan ja riskeeraamaan henkensä, vaan jollain toisella tavalla. Py- näen, että pyydätte nyt johtopäätöstä. Ai, eikä ollutkaan näin. Oho, sorry, sorry. No. No, joka tapauksessa päätän esitykseni tähän, mutta siis oli hyvin mielenkiintoista kuulla, että Libyreitti on, siellä ei ole enää liikennettä 7. helmikuuta jälkeen. No jonkun verran tihkuu muita veneitä, aluksia. No Tunisiasta oli kyse tällä kertaa. Tunisian viranomaiset pystyvät helposti hoitamaan, erityisesti nyt, kun Tunisia on hyvin edistynyt tiellään demokratiaan, kuten olemme kaikki pystyneet seuraamaan uutisista. Kiitoksia puheenjohtaja. The only thing is that... Kiitoksia. Nyt on vain niin, että tämä on hieman hätkähdyttänyt meitä kaikkia kuulla teiltä ja Wikströmiltä raportti tästä Sisilian tilanteesta, eli että yhtäkään lisää venettä ei ole Lampedusalle saapunut siitä päivästä. Ei vaan se olikin Tripolista, anteeksi. Niin siis koko Libyasta ei ole tullut veneitä sen päivän jälkeen elokuussa. Tähän päivään mennessä. Tähän päivään mennessä ei yhtäkään venettä. Ei edes Libyasta. Siis, niin, nimenomaan ei Libyasta. Mutta onko tämä faktatietoa näin? Niin, tämä on varmaankin huomionarvoinen asia. No, jos sitten siirrytään seuraavaan puhujaan, edustaja Crocetta. Kiitän todella vilpittömästi puheenjohtajaa, taikka delegaation puheenjohtaja, joka oli aivan poikkeuksellinen erinomainen henkilö, ei pelkästään raportin ansiosta, tai itse asiassa sen suhteen ansiosta, jonka hän onnistui lyömään, luomaan näissä vastaanottokeskuksissa ja eri tahojen välillä. Tämä oli aika väsyttävä retki myöskin itse asiassa ravitsemukselliselta kannalta katsottuna, koska kolme päivää mentiin siellä ihan voileipien voimalla ja itse, koska olen diabeetikko, niin se oli minulla aivan fyysisestikin kova ponnistus. Mutta puheenjohtajamme selviytyi siitä erinomaisesti ja hän piti henkeä yllä. Hän todellakin innosti meitä kaikkia, kuten myöskin, myöskin siellä Italiassa. Italialaisten ja sisialaisten kanssa onnistuttiin rakentamaan todella lämmin suhde. Kyseessä ei ollut välttämättä tällainen tavallinen vierailu, johon mennään, jossa mennään erilaisiin instituutioihin ja siellä ovat sitten viralliset edustajat, vaan ei, me tapasimme myöskin näitä aivan ruohonjuuritason oikeita ihmisiä. Toki tapasimme myöskin viranomaisia, mutta puhuimme myöskin juuri niiden henkilöiden kanssa, jotka olivat tuon meren ylittäneet. Lampedusasta ei ole totta, että se ei olisi turvallinen paikka. No me emme hyväksy, että tällainen määritelmä sille annettaisiin. Kyseessä on saari, jolla on aivan poikkeuksellinen, poikkeuksellinen ö, vieraanvaraisuuden maine ja historia taustallaan. Ei sitä voida noin vain leimata ei-turvalliseksi paikaksi. Lampedusalla ei voi, tai Lampedusa ei voi olla olemassa ilman vastaanottokeskusta, koska on toki totta, että sinne aina päätyy väkeä. Ei ole suinkaan niin, että välttämättä kun regiimi vaihtuu jossakin Afrikan maassa, niin välittömästi tilanne rauhoittuisi. Etelä-Tunisiassa esimerkiksi on kuultu tapahtuneen kaikenlaisia kansannousuja ja, ja mellakoita. Voidaan kuvitella, että ei ole lainkaan sanottua, että myöskin uskonnolliset konfliktit, joita noilla alueilla on ollut, eivät puhkeaisi uudelleen. Mutta tällä hetkellä meidän täytyy nyt varautua siihen, että ää, tällaisia suuria joukkoliikkeitä ei tule tapahtumaan, mutta jonkinlaista liikettä siellä tulee olemaan. Laitonta maahan tuloa tulee esiintymään, siis koska sitä on aina ollut. Sitä ei aikaisemmin kutsuttu laittomaksi maahantuloksi, sitä puhut, siitä kutsuttiin luvattomaksi maahantuloksi, mutta samasta asiasta on kysymys. Sitä ilmiötä on aina ollut olemassa, kun saari sijaitsee lyhyen matkan päässä Tunisiasta, lyhyemmän matkan päässä Tunisiasta kuin Italian rannikosta, niin objektiivisesti ottaen se on varmasti ensimmäinen satama, johon pyritään. Joten vastaanottokeskuksen korjaaminen, ja keskushan ei itse asiassa ole ollenkaan mahdottoman huonossa kunnossa, jotta se voitaisiin korjata tällaiseksi hätä ensimmäiseksi vastaanottokeskukseksi, on asia, johon täytyy panostaa. Olen samaa mieltä Trapanin keskuksen arvioinnista. Siellä todellakin olosuhteet eivät olleet sellaiset, joissa ihmiset voisivat asianmukaisesti asua tilanne oli varsin erilainen kuin muissa keskuksissa. Ihmiset valittivat siellä terveysongelmista, yleensäkin olosuhteista, siisteydestä, ruuasta, lämpötilasta ja niin edespäin, joten siellä oli aivan yksimielinen valitusten kuoro vastassamme. Ja tämä täytyy myöskin, myöskin merkitä tiedoksi myöskin Italian sisäministeriössä. The... Trapani on pidettävä siis mielessä. Ja tässä yhteydessä tuli esiin mielestäni myöskin muita yleisempiä seikkoja, esimerkiksi sellaisia aukkoja, jotka minun mielestäni nykydirektiiveissä on havaittavissa esimerkiksi siirtolaisen oikeustietoon tai maahantulijoiden oikeustietoon. Siinä mielessä, että esimerkiksi Imeneon keskus joka on oikein hieno keskus, niin siellä ei ole edes TV-yhteyttä. On selvää, että maahan tulijalla on tarve pitää itsensä ajan tasalla asioista. Esimerkiksi Libe-valiokunnassa olemme sitä mieltä, että tuon nimene on vastaanottokeskusten asu, keskuksen asukkaat tarvitsevat TV. Tämä olisi oikein mukava ele meidän puoleltamme, jos voisimme tarjota näille näille nuorille ihmisille, jotka siellä asuvat, jos voisimme tarjota tosiaankin TV. No sitten oikeusapu. Italian laki tarjoaa sen mahdollisuuden, mutta mitenkä ihmeessä tällaiset maahantulijat voisivat saada oikeusapua, päästä siihen käsiksi? No eikö voisi olla sellaisia listoja, jotka laaditaan asianajajalistoista, tai niistä ammatinharjoittajista, harjoittajista, jotka ovat hyväksyttyjä ja tunnustettuja. Ja tällaiset listat jaettaisiin aivan lakisääteisesti maahantulijoille heidän saapuessaan maahan. Esimerkiksi niissä kerrottaisiin maksuttomasta oikeusavusta. Toinen kysymys on, koskee odotusaikoja voi kuulla neljä, viisi, kuusi, kahdeksankin kuukautta, kun turvapaikkahakemuksia tutkitaan. Ja sitten kun odotusaika venyy ja mahdollisesti kielteinen päätös tulee, niin siirrytään laittoman maahanmuuton puolelle. No sitten alaikäisten suojelu on tietenkin mahdollista, että 12-vuotias tulee maahan ja on aivan mahdoton ajatus, että hänet otetaan talteenottokeskukseen Italiassa ja 18 vuotta täytettyään hänet potkitaan pois tai palautetaan tai karkoitetaan. Nämä ovat sellaisia mekanismeja, jotka vaativat todellakin maahantulon hallintaa. Ja käytännössä käy niin, että ne edistävät laitonta maahantuloa. Ja sitten aivan viimeisin kysymys, jonka ottaisin vielä esille. Esimerkiksi vaatetus. Kyllä, huomasin ihan muutaman kuukauden jälkeen käytyäni Lampedusalla, että ihmiset kulkivat samoissa vaatteissa kuukaudesta toiseen. Kun minä kysyin, että otitteko tai onko teillä vaatteita, niin he sanoivat, että vastasivat, että me olemme ottaneet vaatteemme tuolta äh, hyvän tekeväisyysjärjestöjen järjestöjen keräyslaatikoista. Sieltä vaatteemme ovat peräisin. Eikä ole millään tavalla säällistä, että vastaanottokeskuksessa asuvat henkilöt ovat ihmistä sitten hyvän tekeväisyyden varassa vaatteidenkin osalta. Sitten liikkumisoikeus. Ottaen huomioon, että kyseessä eivät ole vangit, vaan turvapaikan hakijat, jotka ovat joutuneet siirtymään paikasta toiseen, eikä heillä ole euroakaan, jotta he pääsisivät edes bussilla paikasta toiseen, taikka soittaisivat puhelun, niin kaikki nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka pyytävät, vaativat, suorastaan huutavat meitä laatimaan sellaisen humaanin inhimillisen lähestymistavan ja, ja kohtelukäytännön tällaisille ihmisille, jotta saisimme aikaan heille sellaisen peruselintason, joka ei saattaisi meitä häpeään. We turn back to the chair. Sitten palaamme rouva Gontsin puheille. Olkaa hyvä. And I just wanted to say that... Aivan lyhyt kommentti. Minä halusin sanoa, että arvostan hyvin paljon sitä, että me äh, keskustelimme tästä asiasta ylimääräisenä kohtana esityslistana. Oli paljon avoimia kysymyksiä. Emme varmastikaan voi kaikkiin asioihin vastata, mutta uutta tietoa oli. Me kuulimme aloitteesta On erittäin hyvä äh, kuulla, että tämä on paikallisesti hyvin vahva asia. Ja sitten toiseksi se, että 17. päivän elokuuta jälkeen yhtään laivoja ei ole tullut, niin tämäkin on hyvin mielenkiintoinen asia. Uskon, että meille kaikille on hyvin tärkeää, että olemme voineet nähdä näitä valokuvia, joita valtuuskunnan puheenjohtaja tässä esitteli ja kuulla näistä asioista. Haluaisin kiittää teitä. Edustaja Ekolin. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kun Simon Bosutil ja minä pyysimme EPPn ryhmänä päästä Sisiliaan ja Lampedusalle, niin siellä ja muuallakin pyrimme saamaan näitä tietoja, jotka onnistuimme saamaan. Crochetan kanssa olen samaa mieltä, että kyseessä oli todellinen, autenttinen vierailu. Onnistuimme tapaamaan ihmisiä, kuulimme heidän tarin, epätoivoiset tarinansa unelmien täyttymisestä, jotka eivät välttämättä täyttyneet, mutta todellakin kyseessä oli todellinen, oikea, aito vierailu. Siellä puheenjohtajamme veti roolinsa todella asianmukaisesti ja hän sai tukea siihen sihteeristöltä. Tapasimme siellä keskuksia, jotka olivat ilman muuta asianmukaisia, ja sitten muita, jotka eivät olleet, ja niitä täytyy ilman muuta tutkia tarkemmin on pyrittävä lyhyempiin käsittelyaikoihin turvapaikan hakijoiden käsittelyissä, hakemusten käsittelyissä. Sellainen tilanne, jossa pakolainen joutuu olemaan, on kestämätön monissa tapauksissa. Rouva Wikström viittasi Lampedusaan Sehän syntyi se keskus siellä siksi, että maahantulijat olisivat siellä 48 tuntia ja sen jälkeen heidät ohjattaisiin muualle. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy vaatia Italian viranomaisilta, että satamaa voitaisiin käyttää uudelleen sen jälkeen, kun tuo talteenottokeskus tai väliaikainen keskus saadaan remontoitua. Sisildiassa toimii todellinen solidaarisuuden malli. Me olemme nähneet sen kaikki. Crosetta ei ole enää, Crosetta ei ole enää kauhean nuori, joten meillä oli hieman hankaluuksia seurata välillä ryhmää. Mutta lopulta pääsimme sitten kuitenkin kaikkiin paikoihin. En, en sanonut mitään Borsellinille puhuin tästä Crochettasta. Ei suinkaan Rova Borsellinon on ikä ollut esteenä. Niin, mutta Sisiliassa on todellakin sellainen malli, jota kannattaisi viedä muuallekin. Puheenjohtaja, kävimme kahdessa keskuksessa. Biagio Conten ja sitten keskuksessa ja sitten taas tuolla hätäkeskuksessa tai hätätilakeskuksessa. Se keskus, joista Sargentin ja Busutil ja muut kollegat raportoivat, Borsellino ja muut, kaikki, jotka olivat mukana, voivat olla samaa mieltä, että tällaisia keskuksia voitaisiin käyttää hyväksi sellaisessa pilottiprojektissa, jossa hyödynnettäisiin muiden jäsenvaltioiden kumppanuuksia. Voisimme toimia siten, että tuhat tai 12 000 henkilöä, joilla ei ole asianmukaisia saniteettitiloja silloin, kun he hätätilassa saapuvat Eurooppaan, voisivat saada paremmat olosuhteet siinä ensivaiheessa. Tällä hetkellä meillä on Italiassa tekninen hallitus, meillä on sisäministeri, joka varmaan mielellään kuulisi ajatuksiamme. Meidän pitäisi paremmin edistää asioita myöskin täällä Euroopan taso- tasolla. Sitten Trentafiliris muistuttaisin, että meidän pitäisi käynnistää jo koordinaattorikokous, joten pyydän, että nämä Viimeiset jäsenet, jotka ovat vielä puhujalistalla, pitäisivät puheenvuoronsa lyhy- lyhyinä niin, että pysyisimme jotenkin aikataulussa. Minun ei tarvitse toistaa sitä, mitä on jo kuultu ja nähty. Kiitoksia Cecilialle. Hän kuvasi matkan hyvin yksityiskohtaisesti. Kiitos myös muille kollegoille. Kaksi kohtaa haluaisin nostaa esille. Kansalaisyhteiskunta on hyvin tärkeä asia Lampedusalla. Toisaalta on olemassa se vaatimus, että tämä keskus pitäisi, siellä pitäisi tapahtua muutos. Siellä ei pitäisi ottaa vastaan maahanmuuttajia, jotka pysyvät siellä pitkän aikaa, jotta heidän identiteettinsä selvitetään, vaan pitäisi olla kyse keskuksesta, jossa annetaan ensimmäiset tarvittavat asiat ja sitten sieltä eteenpäin erikoistuneisiin vastaanottokeskuksiin. Ja sitten vielä jotain, josta onkin jo puhuttu. Kyse on siitä, Miten tätä turvatonta satamaa nyt kuvataan? Sitähän, siihen on maantieteellisiä syitä. Niistä syistä Lampedusa on maahanmuuttajien reittien risteyskohdassa. Satamasta pitää tulla turvallinen. Siitä täytyy tehdä turvallinen laitos. Prego di essere breve. Angelille hyvin lyhyesti. Presidente. Oikein lyhyesti puheenjohtaja, olen pahoillani, etten en ollut mukana tuossa delegaatiossa, mutta tunnen aika hyvin kuitenkin Lampedusan tilanteen, koska punaisen ristin ja Pelastakaa lapset kanssa yhdessä olin paikalla, kun maaliskuussa tilanne oli kriittinen. Haluaisin muistuttaa valiokuntaa nyt, että Jakolinon kanssa yhdessä olemme esittäneet tässä valiokunnassa pilottiprojektin, joka valittiin Euroopan komissiossa ja josta, jonka äh, budjettiäänestyksestä äänestetään torstaina, keskittyy nimenomaan alaikäisiin Lampedusan kokemusten perusteella, eikä pelkästään Lampedusan perusteella, vaan kaiken sen, mitä olemme jo omin silmin nähneet kansainvälisten kansalaisjärjestöiden avulla. Eli tällainen pilottiprojekti on jo olemassa alaikäisten kohdalla. Edustaja Borsellino, hyvin lyhyesti myös. Niin, niin haluaisin alleviivata vain asioita, joita tässä on otettukin esille. Ei ole totta, että Lampeduudessa, Lampedusa olisi asianmukainen. Sehän on itse asiassa täysin tuhotilanteessa. Kyseessähän on tällainen elementtikyhäelmä, se ei ole minkäänlainen pysyvä rakenne, mutta se voidaan laittaa takaisin kuntoon tiettyä tarkoitusta varten. Ei tietenkään ole tarkoitus saattaa sitä pysyväksi talteenottokeskukseksi, kuten edellä mainittiin, sehän pitäisi olla tällainen lyhytaikainen 48 tunnin vastaan, ensivaiheen vastaanottokeskus. Nyt sitten kun sinne tuli valtava määrä maahantulijoita tiettynä lyhyenä aikana, niin tilanne karkasi käsistä. On välttämätöntä pyrkiä ehkäisemään tällainen kansan kertyminen yhteen paikkaan, koska 4-5 tuhatta asukasta ja kun sinne saapuu tuhansia tuhansia ihmisiä, niin ei mitenkään voi tuottaa vastaan ja, ja, ja huolehtia tällaisesta kansan tulvasta. Minä haluaisin, en haluaisi puhua aikomuksista tai, tai, tai huonoista aikomuksista. Ehkä kyseessä oli vain huono organisointi. Veneitä ja laivoja saapui, ehkä ne eivät päässeet liikkeelle, koska sää oli huono niin edespäin. Ehkäpä heinäkuussa ja elokuussa, kun yleensä sää on hyvä. Tilanne olikin toinen. Minusta tuntuu, että tätä hätätilaa käytettiin myöskin muihin tavoitteisiin ja tarkoitusperiin. Jos on, onkin totta, että veneitä ei ole nyt saapunut, niin syyt ovat ehkä toisaalta. Tietenkin sää on nyt myös huono, mutta veneitä saapuu sitten muualle Esimerkiksi Brindisin rannikolla ihmisiä on joutunut veren, veden varaan, kun äh, laivat ovat ajautuneet karille. Kuulimme kahdesta, kahdesta äärilaidasta keskusten välillä. Siinä oli yksi keskus, joka oli todella huonosti huonosti hoidettu ja huonossa kunnossa. Ja Mineossa on sitten todella kaunis, kaunis vastaanottokeskus, joka on rakennettu alun alkaen amerikkalaisille upseereille. Mutta sitten tilat osoitettiin Kaaran vastaanottokeskukselle. Tässä kauniissa paikassa, jota kuitenkin on hallinnoitu todella välinpitämättömästi, itse asiassa sitä on hallinnoinut vain kuukauden ajan tällainen ö, osuuskunta, joka saamieni tietojen mukaan on oikeudellisissakin ongelmissa. Ja kysyn tässä vain, että paljonko mahtaa maksaa jokainen päivä kun tässä keskuksessa otetaan vastaan yksi henkilö. Ja paljonko se maksaa kunnalle ja yhteisölle kyseisessä paikassa. Eikö tätä pitäisi tutkia tarkemmin ja myöskin näiden käsittelyaikojen pituutta pitäisi tarkastella. Kiitokset vielä esittäisin meri, merenkulkuviranomaisille ja merirajavalvonta viranomaisille, jotka ovat partioineet merellä ja pelastaneet valtavat määrät ihmisiä erittäin vaikeissa olosuhteissa, suorastaan mahdottomissa olosuhteissa. Kiitän heitä heidän, heidän rohkeudestaan koko Italian kansan nimissä. Wikström, you... Ja sitten Rova Wikström, jos haluatte vielä lyhyesti esittää loppukommenttinne, niin se olisi mukavaa. Very short comment. Haluaisin esittää hyvin lyhyen kommentin. Kyllä, meillä on paljon seurantatyötä tehtävänämme kaikilla meillä. Oli joitakin epäselviä asioita, joita pitäisi tarkistella. Ja kuten jo lyhyessä alustuspuheenvuorossani mainitsin, me teemme tämän askel askeleelta, jotta saisimme selkeämmän ymmärryksen aikaan siitä, mitä tuolla tapahtuu. Haluaisin Tanja Fajonia kiittää näistä kuvista. Hän oli valokuvaajana ja haluaisin Helenia ja Marinia ja sihteeristöstä kiittää ja haluaisin kiittää poliittisia neuvonantajia osallistumisesta. Se on aina hyvin hedelmällistä ja miellyttävää. Ja kaikkia kollegoja sankarillisesta osallistumisesta. Me aloitimme sanomalla, että tämä aikataulu on niin tiukka, että meidän täytyy uhrata paljon asioita. Ja kaikki tekivät näin ja me onnistuimme saamaan aikaan hyvin hedelmällisen valtuuskuntavierailun. Kiitoksia hyvin paljon. No, no, before you leave, before... Ennen kuin lähdette, niin tämä on varmaankin ihan viimeinen libe valiokunnan loppusuora, koska kohta siirrymme koordinaattorin kokoukseen. Nimittäin haluaisin tämän päivän pöytäkirjaan sisällyttää sen seikan, että koska minut valittiin täällä kesäkuussa 2009, parlamentin jäseneksi, niin Euroopan, tai minut valittiin libe valtuuskunnan puheenjohtajaksi, niin olen voinut jokaisen yhteistyön varaan laskea siitä lähtien, mutta myöskin hyvän tahtoon ja yhteistyöhön myöskin virkamiesten taholta olen